Right, good morning everybody. Uh... Hyvää huomenta kaikille. Erittäin mukava nähdä teidät täällä aikaisin. Kävin keskustelua liikennevaliokunnan puheenjohtajan kanssa ja kysyin, että onko sinun valiokunnassasi kaikki paikalla kello yhdeksän, niin hän sanoi, että kyllä, koska yhtenä aamuna saimme äänestykset hoidettua todella nopeasti, kun juuri kukaan ei ollut paikalla. Eli nyt teitä on varoitettu. Nyt siirrymme esityslistan kohtaan seitsemän. Näkemysten vaihto talousarvio esittelijän kanssa. Valmistelija meidän valiokunnassamme on Ashley Fox. Ja ehdottaisin, että ensin annamme puheenvuoron Ashleylle. Hän haluaa tehdä muutaman kommentin ja sen jälkeen annan puheenvuoron yleisesittelijälle herra Lavialle. Ja sen jälkeen sitten muille, jotka haluavat puheenvuoron. Ja näin, että ainakin täällä on jo joitakin talousarvioon perehtyneitä henkilöitä paikalla ja todennäköisesti siis näkemysten vaihtoakin syntyy. Eli ensin Ashley. Chairman, thank you, and it's good to speak to... Kiitos puheenjohtaja. Mukava puhua näin tiiviille yleisölle tänä aamuna. Tervetuloa, herra Lever paikalla, siis parhaat. Niin, tervetuloa herra Lever. Teillä on kadehdittava tehtävä. Teidän on tasapainotettava kaikki erilaiset vaatimukset jäsenvaltiolta, komissiolta ja tietenkin myös meiltä parlamentin jäseniltä. Haluaisin aivan aluksi puhua hiukan yleisistä periaatteista, jotka mielestäni budjetissa tulisi ottaa huomioon. Minusta EUn budjetin, budjetin pitäisi olla niiden säästötoimien kanssa samassa linjassa, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet. Minusta ei olisi millään tapaa järkevää, jos EU vaatisi menojen korottamista ajankohtana, jolloin eri jäsenvaltioiden veronmaksajat näkevät verojen nousevan ja palveluja leikattavan, ja komissio läksyttää joitakin euroalueen maita ja kehottaa niitä leikkaamaan menojaan huomattavasti. Tällaiseen aikaan ei olisi millään tapaa sopivaa, että EU lähtisikin itse päinvastaiseen suuntaan. Ihannetapauksessa minusta eu budjettia pitäisi leikata. Ymmärrän kyllä, että se tuskin saa enemmistön tukea tässä valiokunnassa, saati sitten täysistunnossa, joten herra Lever, minusta teidän pitäisi pyrkiä jäädyttämään budjetti reaalitermein, eli estää sitä kasvamasta enempää kuin inflaation verran, vaikka henkilökohtainen näkemykseni olisikin pyrkiä saavuttamaan jotakin hiukan kunnianhimoisempaa. Sitten meidän valiokuntamme vastuualueista. Uskon, että on monia jäseniä, jotka voivat aina sanoa, että tämä tai tuo järjestö ansaitsee kerta kaikkiaan enemmän varoja, jotta se voi täyttää säädetyt tehtävänsä säädellä pankkeja tai vakuutusyhtiöitä paremmin, mikä tehtävänä silloin onkin. Aina on olemassa hyviä syitä käyttää enemmän rahaa suosikkihankkeisiimme, ja voi olla, että valiokuntamme budjettikohdissa on joitakin sellaisiakin tahoja, jotka ansaitsevat enemmän rahaa. Jos jäsenet havaitsevat tällaisia kohtia, niihin pitäisi vastavuoroisesti löytää tasapainottava leikkaus jostakin muualta. Eli meidän ei pitäisi lähteä tekemään mitään nettovaatimuksia budjettiin. Jos jonkun mielestä yksi taho, esimerkiksi vaikka ansaitsee enemmän rahaa, jonkin muun on saatava sitä vähemmän. Meidän pitää olla älyllisesti rehellisiä niin, että kasvavia menoja tasapainotetaan leikkauksilla jossakin muualla meidän vastuualueellamme. Joten herra Lever, tässä teille nämä ajatukset ja toivon, että kollegat eivät esitä teille mitään pitkää ja kallista toiveluettelua, johon ei kuitenkaan pystytä vastaamaan. Kiitoksia. Kiitos, Lavia. Mr. Fox. Kiitoksia, herra Fox, näistä huomioista. Kuten te tiedätte, talousarvion pitkä menettely alkoi, kun Euroopan parlamentin täysistunto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion suuntaviivat. Kyseessä on pitkä menettely ja se pitää meidät kiireisenä koko vuoden. Minä olen pyytänyt osallistumismahdollisuutta kaikkiin valiokuntiin niin, että voisin kertoa paitsi näistä talousarvion yleistä suuntaviivoista, myös jostakin sellaisista asioista, jotka ovat tutumpia henkilöille, jotka käyvät budjettivaliokunnassa ja vähän vähemmän tuttuja muiden valiokuntien jäsenille, mutta ne ovat aivan yhtä tärkeitä, jotta voitaisiin oikealla tavalla arvioida talousarviokysymyksiä Olemme nyt rahoitusnäkymien loppuvaiheessa. Vuoden 2013 talousarvio on viimeinen tämän ohjelmakauden 2007-2013 talousarviosta. Ja niin kuin aina käy, sitä mukaan kun mennään eteenpäin monivuotisessa rahoituskehyksessä MFFssä, yhä suuremmiksi tulevat maksupyynnöt, kun pikkuhiljaa nämä ohjelmat edistyvät ja ne ohjelmat, jotka alussa saivat vain sitoumuksia lopulta tulevat vaatimaan maksuja, aivan kuten nämä aluepolitiikan operatiiviset ohjelmat ja tutkimusohjelmat, jotka ensimmäisessä vaiheessa järjestävät vain tarjouskilpailuja ja sitten lopussa, lopu, seuraavaksi sitoumuksen lopussa maksuja. Nyt olemme päässeet siihen vaiheeseen, jossa maksujen tarve on voimakas se, mitä kollega Fox täällä sanoi tiukasta budjetista, pitää täysin paikkansa. Meidän on saatava aikaan tiukka talousarvio siinä mielessä, että meidän ei pidä lisätä uusia kuluja, jotka eivät ole prioriteettien mukaisia. Mutta meidän on otettava huomioon se, että Euroopan unionin ja komission tehnyt sitoumuksia aikoisina, aikaisempina vuosina, jotka nyt näkyvät maksuina. Meillä on laskuja maksettavana. Me tiedämme aivan hyvin, kuinka nämä niin sanotut rallit, nämä maksamatta olevat määrät ovat tänä päivänä 207 miljardissa eurossa. Meidän pitäisi siis tietää, että sitoumusten jälkeen koittavat, koittaa maksujen aika. Ei voi käydä niin, että emme pidä kiinni sitoumuksista, jo, jotka on tehty aikaisimpina vuosina. Nyt on aivan välttämätöntä maksaa ne. Että saisitte tästä vähän paremman käsityksen. Haluaisin näyttää tämän kollegoilla, mutta näytän tämän myös muillekin. Täällä on tällainen kuva, jossa on maksupyynnöt, jotka ovat tulleet jäsenvaltioilta viimeisen vuoden kuluessa vuoden 2011 vuoden viimeisen kuukauden, siis joulukuun aikana, saimme jäsenvaltioilta maksupyyntöjä, jotka olivat täysin oikeutettuja 15 miljardin edestä. Mutta komissiolla oli kassassa vain viisi jäljellä joten hieman yli 10 miljardia euroa jäivät maksuista taikka ne siirtyivät vuoden 2011 budjetista vuoden 2012 budjettiin, ja tämä on vaarana, että tästä tulee tällainen progressiivinen aalto, joka meitä kiusaa koko vuoden 2012 aikana, joten meidän on muistettava, että monien tutkimusohjelmien osalta ja monien aluepolitiikan suuntaviivojen osalta maksumääräykset vuoden 2012 budjetissa eivät tule olemaan riittävät niin, että voidaan maksaa jo tehdyt sitoumukset. Tästä syystä olemme pyytäneet, että komissio olisi realistinen talousarvion luonnoksessaan, jonka se tulee esittelemään 25. huhtikuuta. Ja tästä syystä olemme pyytäneet, että komissio esittelisi mahdollisimman täsmälliset ennakkoarviot näistä tarpeista. Erikoisvaliokunnissa, kun käsitellään näitä budjettikohtia, jotka koskevat eri valiokunnan asioita, niiden tar- näiden vierailujen tarkoituksena on se, että juuri se, mitä kollega Ashley Foxkin täällä sanoi, tarkoitus on se, että jos meillä on tahtoa vahvistaa joitakin budjettikohtia, niin samaan aikaan meidän on pystyttävä määrittelemään nämä negatiiviset prioriteetit. Siis ei voi käydä niin, niin kuin usein parlamentissa tapahtuu, että pyydetään lisää varoja monia budjettikohtia varten, mutta emme kuitenkaan pysty mainitsemaan niitä budjettikohtia, joita voidaan hieman pienentää tai osittain poistaa. Joten todella pyydän valiokuntia tänään, Ekon valiokuntaa, toimimaan vastuullisesti, tekemään vastuullisia ennakointia, sellaisia, joissa jokainen sellainen prioriteetti, joka mielestämme edellyttää lisävaroja, jokaista tällaista budjettikohtaa vastaan olisi tunnistettava toisia budjettikohtia, joihin olisi tehtävä leikkauksia. Tämä on yleinen lähestymistapa, koska haluamme tehdä tiukan vastuunalaisen talousarvion yhtäältä, mutta toisaalta haluamme myöskin ojentaa, äh, äh, haluamme pitää kiinni näistä prioriteeteista, joista äänestimme suuntaviivoissa. Ne ovat kasvu ja työllisyys, erityisesti nuorisotyöllisyys. Pyrimme siis vahvistamaan ne näiden prioriteettien budjettikohtia. Kuitenkin niin, että olemme tietoisia siitä, että Euroopan unionin talousarviosta voidaan vain rajoitetusti näitä rahoittaa ei tietenkään voida kaikkia ongelmia ratkaista käytettävissä olevilla varoilla. Kiitoksia. Jean-Paul. Jean-Paul. Madame le Président. Kiitos puheenjohtaja. Minua nämä talouskysymykset eivät juurikaan kiehdo, koska on sellainen olo, että tässä on hieman tällaisia takinkääntötemppuja ensin selittää, mitä on tapahtunut, ja sitten sanotaan, että tämä ei vastaakaan näitä annettuja numerotietoja. Minä olen ollut pormestarina pienessä kunnassa 28 vuoden ajan, enkä ole koskaan nostanut veroja. Olen saanut säästöjä aikaan, eikä kuntani ole velkaantunut. Ja kuitenkin minut valitaan uudelleen tehtävääni. Olen kuullut tässä ehdotuksia johdonmukaisuudesta ja vastuunalaisuudesta No ne keskustelut, joita tällä hetkellä käydään, niitä, niillä vain miellytetään yleisöä. Tiedetään, että mitään lopullista talouspäätöstä ei tehdä, eh, ei ennen Ranskan vaaleja eikä ennen Saksankaan vaaleja. Eli nyt on kysymys siitä, että tässä vain puhutaan, jotta voidaan sitten sanoa, että on käyty talousarviosta neuvotteluja. Tässä täytyy toimia siis vastuunalaisesti ja se tarkoittaa sitä, että ei tule pyytää lisää. Minä en halua pyytää lisää, mutta haluaisin vain, että toimimme johdonmukaisesti. Johdonmukaisesti suhteessa siihen, mitä me Euroopalta pyydämme. Me emme voi yhtä aikaa pyytää valtiopäiviltä sitä, että otetaan asioita hoidettavaksi ja sitten kirjoitetaan kirjeitä, joissa sanotaan, että ei tule pyytää lisää vuoteen 2020 mennessä me emme voi hallinnoida, me emme voi nakertaa sellaisia budjetteja, jotka ovat täysin välttämättömiä. Esimerkiksi tulkkausbudjetti. Kuulen kaikkialla, että tulkkauskuluja täytyy leikata. No minun mielestäni järkiperäistäminen on paikallaan. Ei, mutta se, että poistetaan kaikki e, parlamentin demokraattinen arvo, niin sehän on sama kuin tekisi itse murhan. Meidän täytyisi kansalaisille siis selittää, että Euroopassa ei ole rahaa toteuttaa erilaisia projekteja, joissa parlamentti on mukana. Esimerkiksi EIOPAN, ESMAN talousarviot olivat, olisivat olleet hyvin alhaisia ilman parlamenttia. Eli samaan aikaan me emme voi asettaa tällaisia sääntöjä ja sitten emme anna kuitenkaan toimielimille mahdollisuutta hoitaa tätä työtä. Ja jos me selitämme kansalaisille, että me emme voi enää puhua muuta kuin englantia parlamentissa, emmekä voi osallistua keskustelun, ellemme osaa englantia, niin silloinhan me tapaamme Euroopan. Minun mielestäni meidän täytyy tietää, missä painopistealueet ovat. Me haluamme toimia sillä tavalla, että Eurooppa voi hoitaa sille uskotut tehtävät. Ja minua ihmetyttää, kun ihmiset sanovat, että Eurooppa ei ole velkaantunut, eli voimme lainata rahaa. Valtiot voivat äh, lainata rahaa, mutta Eurooppa ei voi lainata rahaa rahoittaakseen investointeja. Rahoittaa se voi, mutta millä? jotta voi lainata, niin silloin täytyy olla jonkinlainen talousarvio, rahapotti, josta sitä voidaan maksaa takaisin. Ja tänä päivänä tällaisessa tilanteessa me emme ole. Me, meillä on niukkuusbudjetti, jolla emme voi mitään tehdä, mutta meidän ei tule uskotella, että Eurooppa huomenna saa elvytyksen käyntiin, jos ei ole voimavaroja eikä talousarvio. Kun leikataan, niin täytyy leikata hyödyttömästä. Esimerkiksi tietyt matkat, joilla ei ole mitään merkitystä. Ostetaan kaikenlaisia vempeleitä, joilla ei ole mitään hyötyä. Näistä voidaan säästää. Ne eivät ehkä ole valtaisia säästöjä, mutta pieni säästö plus pieni säästö, niin loppujen lopuksi siitä tulee isompi säästö. Ja pormestarina minä tiedän, miten säästöjä saadaan aikaiseksi ihmiset laskevat aina miljoonissa euroissa eikä sadoissa tai kymmenissä tuhansissa. Jos me laskisimme tällä tavalla, niin ehkä sitten saisimme hyviä tuloksia eikä olisi tällaisia epätasapaino-ongelmia. Thank you. <clears throat> Ole. Sitten Ole. Tack så mycket för Kiitokset puheenvuorosta haluan sanoa selvästi, että minä kannatan sitä, että budjetti on tasapainossa ja säästetään niillä alueilla, joilla voidaan, mutta huolehditaan myös siitä, että tehdyt päätökset saadaan toteutettua hyvällä, järkevällä tavalla. Minun perspektiivistäni siis kaksi tärkeää painopistealuetta ajatellen talousvaliokunnan näkökulmaa näitä pitäisi viedä tiukasti läpi budjettiprosessissa. Ensinnäkin on hyvin tärkeää huolehtia siitä, että Euroopan finanssivalvontaviranomainen saa riittävät voimavarat, jotta voi hoitaa tehtävänsä tehokkaasti. Periaatteessa tämä on sama tilanne kuin on aikaisemminkin huomattu. Siksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin. On jatkuvasti kuukausi toisensa jälkeen seurattava uutta lainsäädäntötoimivaltuutta. Meidän on hyvin tiukkaan noudatettava, seurattava kehitystä, jotta voimme varmistaa sen, että budjetti kyseisellä viranomaisella laajenee vastaavalla tavalla. Me emme voi olla tässä kysymyksessä liian aktiivisia, jotta viranomainen voi nopeasti päästä vahvaksi, kunnioitetuksi toimijaksi on tarpeen, jotta saamme aikaan Euroopassa rahoitusmaailman vakauden toisaalta meidän on otettava komissiossa sisäisesti huomioon tiukempi taloudellinen hallinto. Onko esimerkiksi Ecofinin pääosastossa jokin suora mahdollisuus hoitaa valvonta voimavarojen suhteen tyydyttävällä tavalla. Meillä on esimerkiksi sixpack, meillä on twopacki, ne ovat astumassa voimaan ja suunnitelmien mukaan niitä on määrä panna syksyllä täytäntöön. Eurooppalainen ohjausjakso on yhä kattavampi väline. Komission budjettiin tarvitaan tietenkin jotakin, jotta tätä uutta järjestelmää voidaan hallita ja ohjata tehokkaasti ja että se voi toimia, kuten on tarkoitettu. Nämä kaksi pääperiaatetta huomioon ottaen minusta meidän pitäisi kehittää käyttää EUn tilastointia ja niitä ohjelmia, joiden tarkoituksena on parantaa yhteistyötä, jotta voidaan torjua veronkiertoa ja veropetoksia. Tilastot osoittavat selvästi, että on vahvistettava laatua ja sen on tapahduttava niin, että pitkällä aikavälillä pyritään saamaan aikaan hyviä tuloksia. Mitä tulee yhteistyöhön veroalueella, meillä on huomattavia mahdollisuuksia panostaa ja sillä tavoin saada verokertymän vaje pienenemään monissa jäsenvaltioissa. Minä olen itsestään selvästi valmis odottamaan tätä rakentavaa, mielenkiintoista prosessia tulevina kuukausina ja toivon, että se johtaa myös todellisiin tuloksiin, joissa kannetaan vastuu siitä, miten on annettu tehtäviä näille eri viranomaisille ja tahoille. Me tiedämme tämän kriisin pohjalta, että me tarvitsemme valvovia viranomaisia huolehtimaan siitä, että me päädy saman tilanteeseen uudelleen. Meidän on lähdettävä nyt suorittamaan tätä tulevaisuuden tehtävää, jotta saamme talouden oikeille raiteille. Siihen tarvitaan nämä eri viranomaiset. Kiitoksia. Um, thank you. Anne. Kiitos sitten Ann, puhut äh, Alden puolesta. Thank you very much. Kiitos. Herra Lavia teki hyvän selvityksen siitä, miten EUn talousarvio toimii näinä aikoina jo, ja tässä vaiheessa, jossa me olemme ohjelmoinnin loppuvaiheessa, eli maksut ovat äh, nousemaan päin, koska maksamme laskujamme ja sitten on ollut ongelmia tiettyjen valtiovarainministerien kanssa, jotka eivät ilmiselvästikään ymmärrä tätä järjestelmää, jonka ovat itse luoneet, eivätkä sitten kuitenkaan halua maksaa näitä laskuja. Jos nyt otetaan aivan erityisesti Ekonin talousarvio, olen hyvin pitkälti samaa mieltä siitä, mitä Gozes ja Ludvigson sanoivat. Siis meidän täytyy todellakin varmistaa, se, että valvontaviranomaisilla on niiden tarvitsemat varat, jotta ne voivat hoitaa näitä alati lisääntyviä tehtäviään. Ja minun täytyy sanoa, että jos me talousvaliokunnan talousarviosta löydämme säästöjä, niin sitten me päädymme hyvin hankalaan tilanteeseen, koska meillä on hyvin pieni, kapea osa tässä talousarviossa ja virastoja lukuun ottamatta niin siellä on kysymys parista tukiaisista SEPSille ja muille sen kaltaisille järjestöille. Eli tämä valiokunta minun mielestäni on erityisasemassa. Toisin sanoen meidän on aika vaikea löytää säästöjä. Yleensä kun parlamentti keskustelee talousarviosta, me tarkastelemme asioita eri valiokuntien kesken suhteessa virastoihin, koska meillä täytyy olla sellaisia valvontaviranomaisia, jotka todellakin pystyvät toimimaan. Myöskin herra Foxin täytyisi ottaa tämä huomioon. Hän tulee törmäämään suuriin vaikeuksiin löytämään, kun hän etsii näitä säästöjä, joihin meillä on jotakin sanomista. Sitten se, mistä herra Ludvigson puhui, siitä olen täysin samaa mieltä. Se, mitä hän sanoi suhteessa komission talousarvioon, komissio on kykeneväinen hoitamaan uudet tehtävänsä. Me olemme nähneet, kuinka komissio yrittää täyttää näitä itse itselleen tekemiään luka, lupauksia, eli leikataan hallinnosta 5 prosenttia. Ja komissio on jo käynnistänyt toimet tämän suhteen. Mutta tässä tarvitaan kasvua tietyillä alueilla ja sitten leikkauksia toisilla osa-alueilla. Mutta täm, tällainen on ihan hyvä asia. Meidän täytyy olla tietoisia ja huolissamme sen suhteen, ettei sitten luoda sellaista talousarvioita, jolla sitoumuksia ei voida hoitaa. Tilastotiedet ja valvonta, niistä täytyy pystyä pitämään kiinni. Kiitos. Kiitos sitten Sven. Oh. Ole, oh, you want to intervene? Ole, sinäkin haluat. Sektor. Niin, haluan pyytää anteeksi, että minun täytyy lähteä, enkä voi jäädä kuuntelemaan, mutta voin taata, että tästä tulee kyllä vielä hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Minun on valitettavasti lähdettävä äänestämään. Thank you for letting us know. Sven. Kiitos tästä tiedosta. Sitten Sven. Okay. Well, thanks for uh, first uh, exchanging early. Kiitos ensinnäkin siitä, että mielipiteen vaihtoa käydään varhain, koska se saattaa estää monimutkaiseksi päästämisen, keskustelun päästämisen monimutkaiseksi myöhemmin. Meillä Ekonissa on vain hyvin rajallinen vastuu. Meidän osamme budjetista ei ole kovinkaan suuri. Suuret kysymykset ja suuret taistelut budjetin koosta, varainkäytöstä tehottomilla alueilla eivät oikeastaan osu Ekonin budjettiin. On siis erittäin suuria kysymyksiä siitä, miten Eurooppa käyttää rahansa. Me käytämme paljon rahaa kestämättömään politiikkaan. Olen osin samaa mieltä siitä, mitä täällä jo sanottiin. Me käytämme rahaa sellaisiin tuotantomuotoihin ja keinoihin, jotka eivät ole johdonmukaisia ympäristötavoitteiden kanssa niiden, jotka on kirjattu EU 2020 strategiaan. Kun katsomme maatalousbudjettia, niin joitakin muutoksia on tehtävä. Sama koskee tutkimusta, sama koskee osin rakennepolitiikkaa. Tiedämme tämän kaiken, mutta se ei ole tässä meidän suurin huolenaiheemme. Jos tähän kaikkeen liittyy jotenkin jokin ekon tekijä, on se se, että pitää miettiä, onko varainkäyttö muilla aloilla tehokasta talouspolitiikan näkökulmasta. Tämä siis olisi arvokas keskustelu käytäväksi esittelijän tiedoksi myös. Se olisi siis arvokas keskustelu. This would be a valuable... Tämä olisi siis arvokas keskustelu ja muutoin tämä Ekon budjetti ei ole oikea paikka käydä vanhoja taisteluja hallitusten varainkäytön tai EUn varainkäytön puolesta tai vastaan. Eri virastot, joista olemme täällä usein keskustelleet ja joita olemme pyrkineet toiminnallamme vahvistamaan, lähinnä nämä valvovat virastot, ovat erittäin hyvä investointi Euroopalle. Jos ne olisivat jo aiemmin saaneet enemmän voimavaroja ja valtaa, kustannuksiakin olisi syntynyt vähemmän. Ja siksi on hiukan ironista pyytää rahoittamaan Euroopan rahoituksen valvontaviranomaisten rahoitusta ja että tällainen pyyntö tulee maalta, joka on kärsinyt niin heikosta varainhoidon valvonnasta, eihän tällaista virhettä pidä mennä toistamaan. Lisäksi tämä Tämä valiokunta on moneen kertaan korostanut sitä, että virastoilla pitää olla riittämiä varoja, jotta ne voivat täyttää niille lainsäädännöllä antamamme tehtävät. Tässä täytyy olla johdonmukainen kahdellakin eri taholla. Ensinnäkään emme voi tuottaa lainsäädännöllä enemmän tehtäviä eurooppalaisille valvojille, jos samaan aikaan viemme niiltä tarvittavat välineet ja voimavarat ja myös pätevän henkilöstön. Meidän pitää olla johdonmukaisia. Toisekseen meidän on oltava johdonmukaisia myös, kun pohditaan budjetin suuruusluokkaa. Me olemme kriisivaliokunnan puitteissa tehneet paljon työtä. Wolf Klintz on ollut sen puheenjohtaja ja me olemme muotoilleet siellä parlamentin tiukan kannan budjettiin. Ei siis pidä unohtaa sitä, mistä olemme jo sopineet ja muistutankin miten hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa on tehty. Toivon, että esittelijä ei nosta omia näkemyksiään työssään keskeiseksi, vaan ne päätökset, joita valiokunnassa ja parlamentissa on jo tehty. Kiitoksia. Jyrgen. Ja, danke schön. Niin, kiitoksia. Niin pitkälti minä voin vain tukea sitä, mitä edellinen puhuja tai edelliset puhujat sanoivat. Ensinnäkin lähden siitä, että kaikkien julkistalouden budjettien on jo lakisääteisesti oltava taloudellisia. Tätä pitää tietenkin aina tarkkailla, mutta uskon, että periaatteellisesti nämä ovat lähtökohtaisesti taloudellisia ja sitten itse menoista. Jos kritisoidaan maatalousmenoja, voidaanhan niin tehdä kyseenalaista paljonkin, mutta tällä kaikella on myös jokin poliittinen perustansa. Kyse on ollut elintarviketurvallisuudesta Euroopassa ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeen. Tietenkin tilanne on tänä päivänä toinen, siitä voidaan keskustella. Eiväthän nämä ole mitään asioita, jotka tapahtuvat vain mielivaltaisesti. Ja sitten ehkä voin huomauttaa, että kokonaisuutena Euroopan budjetti on yksi prosentti unionin bruttokansantulosta. Eihän se nyt erityisen paljon ole. On se tietysti summana suuri, mutta kun ajatellaan Euroopan unionin taloudellista voimaa, ei tässä nyt niin paljon rahaa viedä ja käytetä. Ennen kaikkea sitähän käytetään hyvin järkevällä tavalla. Haluaisin korostaa sitä, että meillä on vielä EUn lisälaajentuminen edessämme. Ja jos ajatellaan sitä, että kesällä Kroatia liittyy mukaan, tasausmaksujen tarve, alueellisen tuen tarve tulee kasvamaan. Viime vuosina näissä määrärahoissa ei juurikaan ole ollut lisäystä, vaikka vuoden 2004 jälkeen EU on kasvanut huomattavasti. Tämä on otettava huomioon. Jos nyt olen oikein havainnut, niin jäsenvaltioiden budjetit ovat nousseet huomattavasti enemmän kuin EU-budjetti, joten uskon, että kyllä tällä tavoin voitaisiin lähestyä jäsenvaltioita ja todeta, että tässä on yksinkertaisesti tilanne, jossa tarvitaan lisää rahaa. Minä toimisin vähän voimakkaamminkin ja sanoisin, että tietyillä alueilla tarvitaan yksinkertaisesti lisää rahaa, koska EUn tehtävät myös laajenevat ja kasvavat. Eli näitä pitää tehokkaasti myös puolustaa. Valvontaviranomaisista sanottiinkin jo aika paljon, minä voin periaatteessa vain tukea tätä kaikkea. Minusta valvontaviranomaiset eivät ole kustannuksia, vaan investointeja, jotka pitkälti vaikuttavat siihen, että kriisin aiheuttamia kustannuksia voidaan vastaisuudessa välttää. Sehän on meidän tavoitteenamme ja tarkoituksena, eikä pidä itse lähteä tässä asettamaan kapuloita rattaisiin. Niin. Siinä kai ne asiat, jotka halusin tuoda esille. En halua nyt venyttää tätä tarpeettomasti ja toivon, että me voimme Ekon valiokunnassa päästä yhteisymmärrykseen selkeästä budjetin vakauttamisesta. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Now... Suurkiitokset. Ja nyt sitten olemme jo syömässä vakavaraisuuden aikaa ja vielä on kolme puhujaa. Viki ensin. Kiitos. Olen ollut varjoesittelijänä parin viiden, viime vuoden aikana ja olen iloinen siitä, että tässä on lähdetty liikkeelle varhaisessa vaiheessa, koska aikaisemmin aina päädyttiin kesälomalle saakka. elemmäkä ole kovinkaan hyvin hyvää esimerkkejä näyttäneet siitä, että olisimme keskustelleet talousarviosta niiden kanssa, jotka ovat vastuussa budjettikohdista. Eli tämä aika voidaan käyttää hyvin ja voitaisiin päästä paljon yksityiskohtaisemmalle tasolle. Ja tarkasteltaisiin erityisesti sitä, onko järkevämpiä tapoja hoitaa yhteistyötä esimerkiksi valtioiden omien asiantuntijoiden kanssa näissä valvontaelimissä. Olisi hyvä tarkastella, missä budjettikohdissa on ollut alikäyttöä, voidaanko siellä leikata. Tämän kysymyksen olen esittänyt useampaan otteeseen. Ja sitten voitaisiin hieman luodata kauemmas tulevaisuuteen. Olemme kysyneet jäsenvaltioilta keskipitkän aikavälin vaikutuksia talousarvioon ja tämä valiokunta voisi johtaa esimerkillään. Eli emme tarkastelisi vain omia budjettikohtiamme, vaan voisimme tehdä yleisiä kommentteja budjettikohdista muualla. Ja aikaisemmin olen myöskin ottanut esille eläkejärjestelmäkysymykset, äh, ovatko ne linjassa jäsenvaltioiden eläkejärjestelmien kanssa. Andreas. Ja Frau Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Sinnekin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästä työstä. Ja kysymykseni liittyy aivan tarkalleen tuohon jo esille tuotuun menolinjaan. EU-budjetissahan tätä ei usein huomioida ja hyödynnetä, koska jäsenvaltiot eivät kykene esimerkiksi ottamaan rakennerahastojen puolella kaikkia niitä varoja käyttöönsä, joita EU-budjetissa niille tarjotaan. Komissiota kritisoidaan usein siitä, että se ei kykene johtamaan näitä määrärahoja oikeaan paikkaan, vaikkei komissio edes kykene niiden kohdentamista mitenkään muuttamaan. Siksi minun kysymykseni esittelijälle kuuluu, onko hän valmis ottamaan huomioon tämän politiikan, jossa määrärahat ovat yhden kerran johonkin budjettiblokkiin laitettuina, vaikkapa rakennerahastoihin, että ne saataisiinkin uudelleen käyttöön, koska sillä tavoin näitä määrärahoja voitaisiin hyödyntää huomattavasti tehokkaammin ja saada ne myös käytettyä budjettivuoden aikana. On tietysti joitakin jäsenvaltioita, jotka tätä vastustavat, mutta uskon, että Euroopan parlamentti voisi tässä tuoda äänensä kuuluvasti esille. Kiitoksia. Kiitos ja viimeinen puhuja olen minä itse. Puhun lyhyesti. Haluaisin vain kiinnittää huomiotanne siihen seikkaan, että viime täysistunnossa, kun käsittelimme talousarvion mietintöä, niin me äänestimme tarkistuksesta, jossa sanotaan, että nämä ESA ovat prioriteetti ja että riippumattomat oikeuspalvelut näiden käytössä ovat myöskin meille painopistealueita. Ja tämä on tärkeää nyt, kun mennään eteenpäin delegoitujen säädösten kanssa ja tähän liittyy suuria juridisia kysymyksiä. Eli tuen sitä, mitä muut ovat sanoneet sen suhteen, että meidän tarvitsee, meidän täytyy löytää viranomaisille lisävaroja, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä. Ja uskoakseni tämän saavuttaminen tulee olemaan hyvin hankalaa, koska meillä on de minimis talousarvio edessämme talousvaliokunnassa minulla ei ole mitään ongelmaa sen suhteen, että tarkastelette muitakin virastoja ja sitten ehdotatte, että ehkä virastojen kokonaistalousarviota ei lisätä. Tai sitten sanotaan, että ei voida laatia inflatorista talousarviota. Samaan aikaan monet kuitenkaan eivät haluaisi leikata niiden virastojen budjettia, jotka ovat vastuussa esimerkiksi ilmailun turvallisuudesta tai talouden turvallisuudesta, koska tämähän on osittain syy siihen, miksi me nyt olemme niukkuuden aikoja elämässä. Eli herra Lavia, me olemme jo ylittäneet aikamme. Meidän täytyisi olla jo keskustelemassa vakavaraisuudesta ja todellisesta rahoituksellisesta vakaudesta, mutta jos haluatte parin minuutin loppupuheenvuoron pitää, niin saatte sen. Sarò ovviamente estremamente sintetico. Puhun hyvin lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä kiinnostavasta keskustelusta. Tämä on todella se syy, miksi esittelijä haluaa tulla tänne erityisvaliokuntiin, koska tämän, mie- mie, tämän menettelyn kautta voimme saada asiantuntevia kommentteja näistä prioriteeteista, joita eri valiokunnissa on. Teidän panoksenne on aivan ilmiselvä. Monet kollegat ovat täällä jo ehdottaneet suuntaviivoihin näitä. Se ei ollut oikea paikka puhua näistä rahoitusvalvonnan viranomaisten prioriteeteista, vaan trilogin kyllä nämä otamme mukaan. Nämä prioriteetit, joista parlamentti on täällä kantansa antanut, otamme sitten mukaan. Tämä on hyvin tärkeä asia. Meidän on oltava tietoisia siitä, että emme voi ainoastaan pyytää. Tämän pitäisi olla tämä viesti. Emme voi vain pyytää lisää, vaan meidän on myös täsmennettävä, mitkä ohjelmat talousarviossa kaiken kaikkiaan ovat sellaisia, joita voidaan pitää vähemmän tärkeinä prioriteetteina ja joita voitaisiin hieman tarkistaa alaspäin. Täällä on esitetty useita huomioita. On aivan selvää, että teidän prioriteetit määrittelette itse valiokunnassa – Minun tehtäväni on ku- kuulla, kuunnella teitä ja otan ne mandaattimme varten, trilogian varten, talousarvomenettelyä varten on aivan selvää, että pankkiviranomaiset eh, tarvitsevat eh, asianomaiset varat, jotta ne voivat kunnolla toimia. Sitten täällä on esitetty erityiskysymyksiä koskien alo- aluepolitiikkaa, mutta meidän on aina huomioitava se, että aluepolitiikassa on eh, alaspäin menevä lähestymistä, vaan on aivan selvää, että uudelleenohjelmointia tehdään jäsenvaltioissa ja kyseisissä, kyseisillä alueilla, onkin aivan selvää, että mahdollisuuksien mukaan kaikkien olisi käytettävä mahdollisimman hyvin käytettävissä olevat varat. Tämä on filosofiamme ohjelmoinnissa. Tasa on alhaalla, mutta pyritään hyödyntämään Euroopan myöntävät varat mahdollisimman tehokkaasti. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Lausuntoluonnosta tarkastellaan 30. toukokuuta tai 19. kesäkuuta. Ja siinä tapauksessa, jos on tämä jälkimmäinen, niin määräaika tarkistuksille siinä ei ole mitään järkeä, koska se olisi 18. kesäkuuta. Eli tarkistuksia tarkastellaan 10. heinäkuuta, valiokunnassa äänestetään 19. syyskuuta ja talousarvion valiokunta äänestää tästä lokakuussa. Seuraava vaihe on sitten siis lausunto luonnos. Ja seuraava kohta esityslistalla kohdat 8 ja 9. Direktiivi ja asetus vakavaraisuuteen liittyen näkemysten vaihto tarkistuksista – annan puheenvuoron esittelijälle Otmar Karaselle. Otmar, ole hyvä. Rouva puheenjohtaja, tervetuloa tänään kaksoisroolissanne ja myös ryhmän varjoesittelijänä tässä aiheessa. Hyvät kollegat, johdantona haluaisin ottaa esille neljä eri seikkaa keskusteltaviksi. 1600 43 tarkistusta tähän on tehty ja 552 direktiiviin, 1643 asetukseen, eli 2195 tarkistusta yhteensä. Minulle esittelijänä tämä on myönteinen seikka, ja työtäni on hiukan myös helpottanut se, että lähestulkoon kaikki tarkistukset ovat olleet samansuuntaisia, mikä on luonnollisesti johdettavissa myös siitä, että me olemme käyneet erittäin tiivistä keskustelua vuoden 2010 jälkeen tästä aiheesta ja me olemme ottaneet komission mukaan niin, että se on voinut havaita, mitkä ovat Euroopan parlamentin toiveet. Toinen alustava huomautus. Me työstämme nyt täyttä vauhtia kompromisseja ja haluaisin kiittää Julia Kritsiä, avustajaani ja sihteeristön työntekijöitä ja niitä parlamentin jäsenten avustajia, jotka ovat auttaneet meitä. Sydämelliset kiitokset kaikki meistä tietävät, että tämä on edellyttänyt paljon aikaa ja paljon tahtoa, jotta kaikki tämä on saatu aikaan. Monet sanovat, että koska tarkistuksia on näin paljon ja koska aihe on aika vaikea, tulisi nyt jo muuttaa aikataulua. Pyytäisin, että ei lähdettäisi toimimaan näin vielä tällä hetkellä. Aikataulu on kyllä kunnianhimoinen, mutta se on toteutettavissa. Me saamme sen vietyä läpi ja tällä hetkellä haluaisin pitää kiinni tästä aikataulusta myös markkinaosallisten edun mukaisesti, myös ajatellen riittävää ajanjaksoa varattavaksi neuvoston kanssa neuvottelemiseen, kun olemme saaneet neuvoston yhteisen kannan. Toivottavasti voimme pitäytyä tässä aikataulussa 25.–26. päivä huhtikuuta. Voisimme silloin äänestää talousvaliokunnassa. Toisekseen me odotamme edelleenkin komissiolta joitakin seikkoja, esimerkiksi komission kertomusta, jota me olemme vaatineet. Se koskee Baselin täytäntöönpanoprosessia ja sen vastineita Yhdysvalloissa. Olen myös näiden tarkistusten kohdalla havainnut paljon huomautuksia meidän suhteestamme Euroopan pankkiviranomaiseen. Monet tarkistusten esittäjät pelkäävät, että EBA saattaisi ryhtyä suhteettoman tiukkoihin ja suuriin toimiin, jotka olisivat pienille toimijoille haitallisia. Ymmärrän nämä huolenaiheet ja voin vain kertoa valiokunnan jäsenille, että me teemme tiivistä yhteistyötä EBAn kanssa. Me Teemme sille selväksi parlamentin toiveet ja huolet, ja EBA on aina valmis kertomaan valiokunnallemme sen toiminnasta, ehdotuksista, aikataulusta ja pohdinnoista. Me emme yhdessä aio sallia sitä, että viranomaistaho harjoittaisi politiikkaa. Siitä huolehdimme me lainsäätäjät. Siksi me olemmekin tehneet tietyn työnjaon EBAN kanssa. Eli ne päätökset, joita tehdään lainsäädäntökaudella, ne päätökset, jotka ikään kuin jaksotetaan ja ne päätökset, jotka on poistettu, on se ryhmittely, joka ehdotuksissamme on. Samaan aikaan tarkistuksissa on kuitenkin myös monia sellaisia, jotka kaipaavat enemmän EBAa eri kysymysten selvittelyssä. Tästä kaikesta meidän on vielä keskusteltava. Ennen kuin lähden näihin yksittäisiin lukuihin ja kohtiin, pyydän teitä ottamaan huomioon, että kolmella eri alalla olen tehnyt muutoksia sen keskustelun pohjalta, jota kollegojen kanssa on jo käyty. Yksi tarkistus koskee eh, riskien pienentämistä PK-yritysten kohdalla. Korostaisin tässä kuitenkin, että vain PK-yritysten, ei koko kolmannen salkun kohdalla. Ei ole tietenkään kyseenalaistettava sitä, että haluamme tukea PK-yrityksiä, mutta emme saa hukata tässä tiettyä suhteellisuutta. Sitten kynnysarvojen nostamisesta, siitäkin on tehty joitakin tarkistuksia. On puhuttu kolmannesrajasta ja myyntirajasta ja EBAN ja komission toiveista on jo lähdetty tutkimaan tämän kynnysarvon muuttamista. Me odotamme näihin kysymyksiin vielä EBAN vastausta. Meillä on vielä ylimääräinen pääomapuskuri systeemisesti oleellisille instituuteille. Ne voivat romahtaessaan horjuttaa koko järjestelmää. Ja siksi me haluamme lisäpääomalla estää sen, että otetaan liian suuria riskejä, kun pyritään kasvamaan entisestään. Tässä on joitakin pieniä yksityiskohtia, joita on haluttu hiukan muuttaa, mutta muutoin tällainen huomio on tullut kaikilta ryhmiltä. Kolmas tarkistettava ala, jonka esittelijä itsekin on ottanut esille, on pankkien palkkio- ja palkkapolitiikka. Tässä olemme tiukentaneet otettamme. Kyse on siis hallinnointi- ja ohjausperiaatteista, niin sanotusta corporate governanceista, EBA haluaa ottaa myös esiin tämän asian. Kyse on työntekijöistä, jotka voivat toimia eri riskitehtävissä. Tähän asti identifiointi on tapahtunut näiden instituuttien itsearvion perusteella. Meidän on annettava jonkinlaisia kannustimia, jotta liian suuria riskejä ei otettaisi. Lisäksi me olemme lähteneet kiinteästä suhteesta muuttujiin nähden. Muuttuva hyvitys ei enää saa olla enempää kuin kaksi kertaa kiinteä palkka. Tähänkin ovat muut parlamentin jäsenet ottaneet kantaa ja ehdotukset menevät osin jopa pidemmälle. Uskon, että tässä keskustelussa on erityisesti varottava sitä, että kun pyrimme tekemään tarpeellisen, horjumme populistisen puolelle kiinteä yläraja on älytöntä, jos se johtaa siihen, että pätevät henkilöt eivät enää ole kiinnostuneita tekemään vastuullista työtä. Tästä viimeisestä osasta vielä aloista, joita tarkistukset lisäksi vielä koskevat. Ensinnäkin ensimmäinen oleellinen alue on tämä pääoman määritelmä – Tähän on olemassa monia eri tarkistuksia eri pääomavälineiden määrittelemiseksi. Minun näkökulmastani pitäisi todeta selvästi, että meillä on toteutettuna tällainen substance of reform näkökulma, mutta nyt on työskenneltävä 14 kriteerin avulla. Jos me haluamme viedä pohjaa pois koko pääoma määritelmältä heikennämme me vain itseämme ja yleistä lähestymistapaamme, jonka tarkoituksena on saada kaikki pankit tämän direktiivin asetuksen piiriin ja ottaa erilaiset pankkirakenteet huomioon. PK-luottojen riskipainotuksessa me, me olemme oikeastaan kaikki samalla suun linjalla etenemme samansuuntaisesti. Nämä tarkistukset eroavat vain sikäli, että jotkut jäsenet ilmoittavat vähennyksen prosenttina ja jotkut käyttävät tiettyä skaalaa. Joissakin tarkistuksissa pyritään nostamaan kolmannesraja. Kaikki nämä ehdotukset ovat mukana e, täällä sekä kysymys, joka koskee prosenttiosuuden leikkaamista kolmanneksella, että myös kolmannes kynnyksen nostaminen. Tiedämme, että valtion lainat on myös huomioitu. Jotkut haluavat solmia tämän vakaus- ja kasvusopimuksen, muut, kuten minä, haluavat odottaa, kunnes kriisi rauhoittuu ja vasta sitten lähteä työstämään komission järkevää ehdotusta, koska muutoin tällä voi olla kielteinen vaikutuksensa kriisiin. Totta kai me tarvitsemme uudenlaista riskipainotusta valtioiden lainoihin, mutta me tarvitsemme nimenomaan johdonmukaisuutta Basel-menettelyssä. Sillähän on omat taloudelliset myötäsykliset vaikutuksensa. Olen pannut merkille huolen, että vakavaraisuuspuskurit on voitava identifioida paremmin tässä kysymys kuuluu, voidaanko tämä viedä yhteispäätösmenettelyyn asti yhtä lailla aikataulu, täytäntöönpanoaikataulu on esillä. En halua millään tapaa heikentää näitä toimenpiteitä. Me olemme oma-aloitteisessa mietinnössämme todenneet, että vakavaraisuusvaatimukset ovat uusia ja tehokkaita. Siksi me haluamme, että vakavaraisuus varoja omia varoja seurataan tarkoin. Se on saatu läpi myös komission ehdotuksessa ja siinä pitäisi myös pysyä. Meillä on kaikki välineet pöydällä, jotta me saamme vakavaraisuusluvut laskettua. Siksi voimme antaa komission ja EBAN hoitaa tämä asia tällä hetkellä. Vain näin voimme varmistaa sen, että tunnusluvut astuvat voimaan silloin kuin pitääkin ja pankkeja voidaan vahvistaa. Sitten kolmas kohta. Velkaosuudesta voidaan puhua, onko se ykköspilarin vai toisen pilarin asia. Jos se on ykköspilari, meidän on pohdittava vielä eri liiketoimintamalleja. Minun mielestäni on selvää, ja jotkut jäsenet toimivatkin tämän mukaisesti, että me emme voi täällä lähteä päättämään kysymyksistä, jotka eivät vielä ole kunnolla esillä. Eli meidän on odotettava tuota arviointikautta, sen päättymistä. Ja viimeinen kohta koskee vielä joustavuutta tai minimaalinen vastaa maksimaalinen yhdenmukaistaminen. Kyllä tietenkin joustavuutta tarvitaan, mutta on varmistettava, että kaikki jäsenvaltiot hyödyntävät joustavuutta samoissa puiteehdoissa niin, että komissiolla säilyy oma valvonta tehtävänsä ja mahdollisuus puuttua asiaan. Avoimuus, yhteiset säännöt ja komission koordinointi, kaikki yhdessä. Siksi olen tehnyt asetuksessa, ei direktiivissä, sen ehdotuksen, että jäsenvaltio voi tietyissä olosuhteissa komission tekemän ex ante tarkistuksen jälkeen mennä määräyksiä pidemmälle. Sitä varten jäsenvaltion on esitettävä, mikä makrotaloudellinen riski on olemassa ja mitä näillä aiotulla toimilla on määrä saada aikaan. Kun otetaan huomioon luottojärjestelmä ja julkaisuvelvollisuudet 408-414 artikloissa, ne täytetään sillä. Lisäksi meillä on ylimääräinen pääomapuskuri, joka yhdessä vastasyklisen puskurin kanssa tarjoaa äh, riittämiin joustavuutta. Olemassa oleva artikla 443 antaa komissiolle mahdollisuuden ryhtyä tiettyihin toimenpiteisiin ja sitä me olemme entisestään laajentaneet. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että direktiivi ja asetus on määrä saada koskemaan kaikkia. Meillä on paljon tarkistuksia, jotka koskevat pelkästään kansallisia tai erityisiä pankkien ominaispiirteitä. Siksi niitä ei tietenkään suoraan voida lähteä torjumaankaan, mutta yksittäisten pienten yksityiskohtien sisällyttäminen direktiiviin tai asetukseen tässä muodossa ei toteuta yhtäläisiä toiminta olosuhteita sisämarkkinoilla. Tietysti tässä voidaan käydä paljon yksittäisiä keskusteluja. Se ei haittaa, jos tällä tavoin saadaan väestön ja jäsenvaltioiden puolella enemmän kannatusta tälle direktiiville, mutta meidän tavoitteenamme tulisi olla laatia säännöstöt kaikille Euroopan unionin jäsenvaltioille, kaikille markkinaosallisille – ja puuttua tietysti jonkin verran erityispiirteisiin, mutta säilyttää sisämarkkinat ja yhtäläiset toimintaolosuhteet ja hajautettu pankkisektori pitää pitää mielessä. Me emme ole markkinavalvojia, emmekä me myöskään ole lähdössä tutkimaan lisäpoikkeuksia. Pyydän, että tässä mielessä voitte tukea tätä työtä. Tällä viikolla järjestetään vielä varjoesittelijöiden kokous. Niitä aletaan pitää yhä useammin ja myös yksittäisten jäsenten kanssa käydään keskusteluja. Markkinaosallisten kanssa keskustelen vasta, kun valiokunnan neuvotteluvaihe on ohi. Nyt on meidän vuoromme. Meillä on jo kaikki katettuna tarkistuksilla ei ole mitään sellaista, mitä tarkistuksista ei kävisi ilmi. Ja tämä valiokunta tekee tarkistusten pohjalta oman ehdotuksensa äänestettäväksi ei ole mitään järkeä nyt rinnakkain käydä neuvotteluja ja keskusteluja markkinaosallisten kanssa. Nyt on meidän vuoromme ja me yritämme sisäisesti tältä pohjalta saada aikaan kantavan ehdotuksen, joka voi saada valiokunnassa laajan tuen. Sydämelliset kiitokset. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Moni on pyytänyt puheenvuoroa ja minun täytyy tarkastaa tämä puhujalista. Luen sen nyt tämä on ryhmitelty ryhmittäin, eli tämä ei ole varsinainen puheenjärjestys, sitä kierrätetään. Gauzes, Danuta Hübner, Corinne Wertmann Kuhl, Astrid Lulling, Gunnar Hockmark, Andreas Schwab, Pablo Zalba, Peter Simon, Anne Jensen, Wolf Klintz and Sylvie Goulard. That is in addition to the shadow. Ja Tämä sitten varjoesittelijöiden lisäksi Udo, minä, Lambert, Ford ja Klute. Dorfman on myöskin halunnut puheenvuoroa. Nitras Antolin. Ehkä jatkamme tätä sitten seuraavassa näkemysten vaihdossa. Ensin varjoesittelijästä, ensin Udo SNDstä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myös esittelijälle tänään pidetystä puheenvuorosta ja valtavasta työstä. Kaikesta siitä suuresta työstä, jota hän on jo pitkään tehnyt tässä asiassa, kun otetaan huomioon, miten pitkä puhujalista on minä haluaisin mielelläni jaotella nämä monet eri ehdotuksemme kahteen eri näkökulmaan ja niissäkin keskittyä vain oleellisimpiin seikkoihin. Ensinnäkin ajatus siitä, ja tämän tuon ensimmäisenä oleellisena seikkana esille, ehkä nyt saan sanoa tämän hiukan arkisesti, että kun tätä aluetta nyt muotoillaan uudelleen, otetaanko tässä toimien kohteeksi oikeat vai väärät kysymysmerkki. Eli onko viime kädessä tulossa vain liikaa tarpeettomia seuraamuksia vai säätelemmekö sitä, mitä oikeasti haluamme säädellä, nimittäin sitä, että mietimme, kenestä nämä ongelmat alkoivat ja miten siitä päästään parempaan säätelyyn. Oma ryhmäni on periaatteellisesti sitä mieltä, että meidän olisi hyvä ottaa huomioon rahoituslaitosten moninaisuus ja monimuotoisuus ja vahvistaa sitä, eikä päätyä yhden mallin karttaan Euroopan unionissa niin, että meillä on vain yhden tyyppisiä rahoituslaitoksia joita markkinoille kasaantuu. Siksi me periaatteessa kannatamme jaoteltua pankkijärjestelmää, monijäsenistä pankkijärjestelmää, jota emme suinkaan ole poistamassa, vaan jota me haluamme entisestään vahvistaa. Miten me voimme päästä tällä sääntelyllä siihen. Ja tässä pääsenkin jo yhteen yksityiskohdista. Kun puhutaan vakavaraisuusvaatimuksista, me vaadimme, että on jaoteltuna tasesumma ja erilaiset mahdolliset luottolaitosten mukaiset tunnusluvut, koska me uskomme, että Tämä ei sama luku voi koskea sellaisia pankkeja, jotka toimivat eri periaatteilla kuin liikepankit. Tiedän, että muut kollegat lähtevät toisenlaisesta jaottelusta, esimerkiksi eri instituutioryhmistä. Tästä voidaan tietysti keskustella. Ehkä näitä voidaan jollakin tavalla näkemyksinä myös koota yhteen, mutta me olemme sitä mieltä, että vakavaraisuusvaatimukset pitäisi saada jaoteltua paremmin takana olevan riskipotentiaalin mukaisesti. Velkaantumisluvussa on samanlainen ongelma. Miten voidaan yhdellä ja samalla velkaantumisasteella tai luvulla saada kaikki markkinoilla toimijat katettua? Haluaisimme mielellämme nähdä, kun komissio tai EBA tekee tätä koskevan ehdotuksensa, miten markkinoiden riskisuhtautuminen voidaan saada strategisemmin katettua muutenkin kuin vain pakottamalla kaikkia noudattamaan velkaantumislukua. Olemme nähneet tässäkin monenlaisia jaotteluja pankkityypin mukaisesti. Sekin on järkevää ja sitä me tuemme. Me pyrimme löytämään jonkinlaisen järkevän kultaisen keskitien. Emme halua heittää lasta pois pesuveden mukana, vaan yritämme saada eri toimintamallit ja eri muodot järkevästi katettua. Kysymys kuuluu, mitä saadaan aikaan reaalitalouden puolella, ja siinä PK-yritysten kohtelu on keskeistä. Siksi me kannatamme sitä, että huomattavasti lasketaan riskipainotusta. Se näkyy tarkistuksista, joita me olemme tehneet ne ovat olleet oleellinen seikka keskusteluissamme esittelijän kanssa. Ja Otmar Karas otti tähän jo kantaa. On osoittanut ymmärrystä juuri tähän reaalitalouden piirteeseen, ymmärtänyt miten tärkeää se on suhdanteiden ja työpaikkojen kannalta. Tästä päästään toiseen näkemykseen, jonka pitäisi olla keskeinen, nimittäin onko säätely riittävän tarkkaa pankkialan erittelyn nimissä. Siitä päästään eteenpäin kysymykseen, miten saadaan kokonaisjärjestelmään varmuutta. Nämä ovat ne kaksi oleellista seikkaa, joiden ympärillä tarkistuksemme pyörivät. Miten me saamme varmuutta rahoitusmarkkinoille kokonaisuutena? Me olemme tosiaan sitä mieltä, että tarvitaan joustavampaa suhtautumista, jotta jäsenvaltiot kykenevät ottamaan myös erityistilanteensa huomioon. Me emme halua purkaa sisämarkkinoita, emme halua myöskään yhtenäistä lainsäädäntöä, vaan tietyn asteen vapautta, jossa otetaan huomioon esimerkiksi se, ollaanko jossakin catching up maassa lakia säätämässä, onko ehkä kyse ylikuumenteneista suhdanteista vai ollaanko maassa, jossa on paljon suurempi pankkisektori kuin muissa maissa. Esittelijä ehdottaa, että pitäisi olla täytäntöönpanossa tietty vapausaste yhteisten sääntöjen mukaisesti. Minusta tällainen lähtökohta on sinällään arvokas ja uskon, että tähän suuntaan voidaan työskennellä. Yksityiskohdista pitää tietysti keskustella, mutta periaatteessa voitaisiin yhteisissä puitteissa sopia siitä, miten yksityiskohtaisesti edetään. Se on varmasti tärkeää. Sitten valtionlainat, miten niihin suhtaudutaan on joitakuita, jotka sanovat, että halutaan välittömästi erilainen painotus. Haluan heidän selittävän, mikä on sitten tämä vaikutus lyhyellä aikavälillä reaalitalouteen. Eh, haluan heidän eh, selvittävän myös, mitä tämä tarkoittaa kunnan luottojen osalta. Monissa maissa nämä ovat hyvin oleellisia taloudellisen toiminnan kannalta. Ei voida vastuuttomasti noin vain lähteä toimimaan vain ideologiapohjaisesti, jos ei katsota mikä on se todellisuus. Minusta meillä on erittäin viisas ehdotus. Me nimittäin sanomme, että pitkällä aikavälillä komission on tehtävä oma arviointiehdotuksensa tietenkin, mutta pitkällä aikavälillä me pidämme eurobondeja niin vakaina, että voidaan puhua sellaisesta painotuksesta, että niin minua jännittää jo kuulla parlamentaarinen keskustelu tästä aiheesta, mitä VNL Langen ja Saksan CDU eivät vielä selvästikään ole ymmärtäneet, on se, että tämä äärimmäisen eh, suojattu Saksan valtioiden lainojen asema on vain sellaisen kirjon toinen reuna, jonka toinen pää nähdään haitallisena Etelä-Euroopassa. Eli pitkällä aikavälillä Saksan lainojen antajillakin on oltava oma intressinsä vakauden suhteen. Siksi laittaisin eurobondeihin nollapainotuksen. Komission on tätä pohdittava ja toivon, että me tuemme sitä täällä parlamentissa. Jonkinlainen jännittävä keskustelu on täällä meilläkin aina tarpeen tällaisten kuivien aiheiden kohdalla. Sitten tuo corporate governance, hallinnointi- ja ohjausperiaatteet. Varmasti ne kollegat ottavat sen esille, jotka ovat aiemminkin tätä aihetta työstäneet. Eileen McCarthy ei ilmeisesti enää tätä aja, mutta varmasti tästä käydään keskustelua. On saatu myös tarkistuksia. Ja vielä viimeinen kohta, jota me haluamme korostaa. Se liittyy koko järjestelmän varmuuteen ja siinä puhutaan pitkän aikavälin vakavaraisuusrajasta. Minä olen sitä mieltä, että tämä pitäisi saada mahdollisimman pian, koska loppujen lopuksihan tähän kriisiin johti juuri se, että ei ollut mitään selkeää rajaa. Ei voida rahoittaa pitkän aikavälin hankkeita vain lyhyt, äh, lyhyen aikavälin rahoin. Jos tähän emme puutu, emme myöskään saa tätä tilannetta tasapainoon. Nämä ovat mielestäni tärkeimmät kysymykset, joista keskustelemme ja kiistelemme tulevina viikkoina. Pari huomautusta vielä aikataulusta. Minä olen kyllä sitä mieltä, että parlamentin pitäisi saada tämä käsiteltyä mahdollisimman nopeasti, mutta koska tämä koko rakennelma on niin äärimmäisen tärkeä ja niin kookas, tärkeää on, että toimitaan huolellisina lainsäätäjinä. Ja jos se johtaa aikataulun uudelleenarviointiin, koska lainsäädännön vakaus sitä edellyttää, tehdään mieluummin hyvää lainsäädäntöä kuin nopeaa lainsäädäntöä. Uh, thank you very much. Suurkiitokset. Minä olen esittelijä Aldesta, eli minä puhun nyt sitten varjoesittelijänä. Ja haluaisin kiittää Otmaria hänen työstään ja myös siitä, että hän lähti hyvin nopeasti liikkeelle ja alkoi jakelemaan alustavia kompromisseja, jotka ovat aina tervetulleita. Mitä aikataulun tulee, niin ymmärrän tahdon pitää kiinni kunnianhimoista ja nopeasta aikataulusta. Ja puheenjohtajana kun puhun, niin voin hetkellisesti sanoa, että sihteeristössä me teemme kaikkemme tämän aikataulun suhteen ja me pyrimme pitämään tästä kiinni ja haemme jo mahdollisia trilogipäivämääriä, jotka sopivat muidenkin aikatauluihin. Ja nyt sitten puhun Alden varjoesittelijänä ja on sanottava, että ei tule toimia niin nopeasti, ettemme ota huomioon esille tulleita uusia ideoita. Ja minulla itselläkin on muutamia uusia ideoita, joista ehkä puhun nyt. Ensinnäkin olen esitellyt ajatuksen siitä, että tulisi olla yleinen vaatimus lunastusten suhteen – pelastusoperaatioiden suhteen minun mielestäni on hyvä linkittää pelastussuunnitelmat vakavaraisuusdirektiiviin ja tämän tulisi päteä kaikkiin yksiköihin. Ja itse asiassa pankkiviranomaisen rooli, joka sille annettiin EBAn säännöstössä, sen mukaan sen tulee olla mukana koordinoinnissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että silloinkin on kysymys kansallisesta palastus- pelastussuunnitelmasta, niin EBA täytyy olla mukana. Ja on hyvä, että tämä on nyt hyväksytty, mutta tämä täytyy olla vieläkin yleisempi sääntö. En esitä mitään vaatimuksia rahastojen tai yksityiskohtien tai tai työvälineiden suhteen, koska niitä voitaisiin käyttää tekosyynä sitten viivystä viivyttämisessä. Tässä on melkeinpä kysymys yleisestä pehmeästä lähestymistavasta, josta löytyy porkkanakin. Eli jos on hyvä pelastussuunnitelma, niin silloin ehkä voidaan käyttää hyväksi suhteellisuusperiaatetta, jos suunnitelmille on oikeutusta. Voin tukea myöskin intensiivisempiä suunnitelmia, joita esimerkiksi Sifisille on tullut vihreiltä sitten makrotalo, makrovakavaraisuusvalvonnat. No, tiedän, että te tarkastelette näitä artiklan 443 valossa asetuksessa ja toivon mukaan tarkastelette sitä, mitä minäkin olen ehdottanut, koska ne mekanismit, joita minä ehdotan, ne ovat ajankohtaisia edelleen. En tiedä, ei tähän siis varmaan mitään kieltoa tule komission suunnalta. Sen tulisi tulla jälkikäteen eikä etukäteen, mutta käytännössä varmaankaan tällä ei ole suurta merkitystä. Mutta jos me sallimme jäsenvaltioille joustavuutta, niin silloin näiden yksiköiden täytyisi pystyä tekemään työtä. Ja komissio sitten ei ehkä pidä tästä, koska komissio on sitä mieltä, että sitä olisi pitänyt varoittaa ja silloin tämä täytyy ehkä voidaan keskeyttää. Eli en ole varma, kuinka komissio tässä nyt sitten ryhtyy arvailemaan näitä valvonta-asioita, valvontoja, joita ehkä on ollut käynnissä. Otmarin ehdotuksessa on mielenkiintoista se, että tässä olisi kysymys yhteispäätöksestä, joka tehdään kollegiossa, ja tämä on ehkä ajatus, joka tulisi ottaa huomioon muuallakin silloin, kun erimielisyyksiä on sen suhteen, miten nämä järjestelmät toimivat, mutta tietenkin yhteispäätöksen myötä EBA, jos loppujen lopuksi päätöstä ei saada aikaiseksi, niin sitten pankkiviranomainen sen päätöksen tekee. Ja tämä olisi linjassa tämän valiokunnan näkökannan kanssa. Vielä muutama muu asia. Olen tehnyt ehdotuksia valiovertailusta ja salkuista, joita voitaisiin käyttää pankkien kohdalla. Minun mielestäni tämä on tärkeää, jos otetaan kansainvälinen kansainväliset eh, puitteet huomioon. Pankkiviranomainen harjoittaa tätä jo Aasiassa ja eh, Yhdysvalloissa. Ja tämä on yksi tapa, jolla me saamme vertailukelpoisuutta alueiden välille. Meillä on jo ongelmia siitä, että on erilaisia nettouskäytäntöjä, mikä on eh, velkaantumisaste, mikä on pääomaaste. No eroja tulee olemaan paljon vastaisuudessa että valiovertailua ei saada aikaiseksi. Eli puollan tätä suuresti ja myöskin sitä, että tämä ilmoittamisvelvollisuus täytyisi saada aikaiseksi. Eli voisitte tarkastella tarkistustani niin 770 tässä suhteessa. Sitten hallinto- ja ohjausjärjestelmät. No, nämä kompromissit, joita ehdotatte, ne menevät oikeaan suuntaan. Olen itse tehnyt ehdotuksen siitä, että tulisi olla tällainen musta lista mahdollisuus silloin, jos on ollut huonoa käytöstä. Me emme halua, että ihmiset vain siirtyvät maasta toiseen. Ehdotin myöskin sitä, että olisi tällaisia kultaisia auroja ja myöskin yritysostot tulisi niihin tulisi kohdistaa samanlaisia takaisinperintämahdollisuuksia kuin muissakin bonusjärjestelmissä. Ja tiedän, että se on jo väliaikaisesti ainakin tähän ehdotusluonnokseen otettu mukaan, eli kiitokset tästä. Ja sitten kasvupaketti. Tässä on kaksi ulottuvuutta. Yhden mainitsit jo PK-yrityksille. Minä kuulun niihin jotka ovat iloisia, kun riskipainotukseen on tulossa muutoksia, mutta ehdotan toistakin välinettä, ja tämä ei ole vaihtoehtoinen, vaan se olisi täydentävää. Voitaisiin tarkastella sitä, että tiettyä pääomamäärää se tulisi eh, korvamerkitä PK-yritysten lainatarpeisiin. Ja tähän tulisi liittää sitten ansioituminen, koska tämä ehkä mahdollistaisi sen, että tällaiset käyttämättömät pääomat lähtisivät liikkeelle. En tiedä, kenelle tämän valvonta kuuluu, onko se kansallisella tasolla vai olisiko tässä pankkiviranomaiselle roolia. Se olisi ehkä toivottavaa, mutta ehkä tätä sitten tarkastella, koska meillä on ollut kokemuksia siitä, että riskipainotusta on laskettu ja kuitenkaan lainananto ei ole lisääntynyt. Esimerkiksi Italiassa näin on käynyt ja täten ehkä voitaisiin löytää mekanismi, joka saataisiin toimimaan ja silloin siitä olisi hyötyä. Toinen osa kasvupakettia, josta on jo tarkistuksia, se liittyy kaupan rahoittamiseen ja itse olen tämän paketin, olen täydentänyt sitä laatimalla tarkistuksia, jotka mukauttavat altistuksia ja likviditeettivaatimuksia, jotka liittyvät tähän kaupan rahoittamispakettiin. Ja kollektiivisesti nämä olisivat hyviä niillä saataisiin kasvua aikaan globaalista, globaalilla tasolla. Mutta pankkimme ovat vastuussa paljonkin kaupan rahoittamisesta, eli tämä on hyvinkin olennainen asia. Ja kansainvälisesti tähän on mielestäni puututtu. Vielä muutama muu kommentti, jotka haluaisin mainita, ja ne, nämä ovat, näitä muut eivät ole maininneet. Olen esittänyt ajatuksen, siitä, että ei voida, voi, kukaan ei voi sulkea itseänsä ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle. Ja minun mielestäni tämä olisi erittäin tärkeä asia ottaa tähän mukaan. Olen iloinen nähdessäni, että puhutaan paljonkin likvideistä varoista ja niiden arvioinnista. Tämä on minun mielestäni hyvin tärkeää ja minua huolestutti se, että yksi likviditeetin määritelmä oli se, että voitaisiin ähm, pankkien välillä tehdä tällainen ähm, varojen ostosopimus. Ja tämä on sellainen määritelmä, joka minua ei tyydytä. Eli tätä tulisi tiukentaa. Tässä tulisi tulla kyseeseen jonkinlainen repokauppa hyväksytyillä säännellyillä markkinoilla. Tätä varmaan tarkoitettiin, mutta nyt meillä on paljon eksoottisempi repomarkkina, joilla toimimme. Haluaisin myöskin kiinnittää huomiota niin petoksen vastaiseen tarkistukseeni 600. Jos otamme huomioon hiljattaiset paljastukset, niin varmaankin meillä tulisi olla jonkinlainen petoksen vastainen strategia. Tuen ajatusta siitä, että mennään hieman pidemmälle valtion velkojen arvioinnissa. Olen samaa mieltä siitä, että tulee välttää myötäsyklistä tällä hetkellä, mutta me voimme kuitenkin ottaa askeleita oikeaan suuntaan ja vähintäänkin täytyisi olla jotakin muuta kuin nolla. Minä en pyydä tällaisista nollalaskelmista, joilla voidaan sitten tehdä sijoituksia loputtomiin. Eli maturiteetti voitaisiin ottaa riskin arvioinnissa huomioon. Parlamentissa näyttäisi olevan suuntausta siihen, että me voisimme tätä riskin tasapainottamista viedä eteenpäin. Sitten Basel 1. Minun mielestäni sen alarajaa ei tule poistaa ja jos on jonkinlaista todistusaineistoa siitä, että jonkinlaista johdonmukaisuutta on ollut. Eli jos voidaan tätä valiovertailusalkkua pitää käynnissä vuoden, niin silloin Basel 1 pohjaa siitä voitaisiin pitää kiinni, ellei sitten ole jonkinlaista muuta keinoa jota voitaisiin käyttää sen sijaan. Ja sitten lopuksi johdonmukaisuuden nimissä, mitä Emirissä tehtiin, tällainen kerroksittainen lähestymistapa, jota vihreät ehdottavat, voin tukea sitä, mutta meillä ei tulisi olla sellaisten pankkien kerrostumaa, jotka eivät sitten noudattaisi sääntöjä, koska näiden sääntöjen on määrä koskea kaikkia pankkeja ja aivan erityisen vahvoja sääntöjä isoille pankeille. Kiitos. The next person to speak on my list. Seuraava puhuja on sitten Viki. Um, thank you. Um, I really do welcome olen todellakin iloinen siitä, että esittelijä on kovin innokas saamaan tämän valiokunnan läpi mahdollisimman nopeasti ja koetan saada tämän äh, seuraavan kuun loppuun mennessä hoidettua ja minun ryhmässäni tulemme tekemään kaikkemme tämän eteen. Tämä haaste on valtava, mutta se on elintärkeä ja me tiedämme, että piru piilee yksityiskohdissa. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä myöskin siitä, kuinka tärkeää on varmistaa, että meillä on äh, sisämarkkinat, joissa kaikilla on tasavertaiset kilpailuedellytykset, eikä, eikä mikään muu nakerra tätä pahemmin kuin erilaiset pelastussuunnitelmat. Annetaan erilaisia vakuuksia ja tämä kyllä nakertaa sisämarkkinoita. Ja minun mielestäni täten on välttämätöntä, että EU-lainsäädännössä pidetään kiinni Basel kolmosen standardeista, koska siitä saadaan vakautta, luottamusta ja myöskin taloudellista elpymistä. Ja tästä syystä minun mielestäni meidän tulee pyrkiä mitä tulee likviditeettiin ja, ja, ja velkaisuuteen, niin me tarvitsemme Basel kolmosta ja me tarvitsemme myöskin yhtenäistä säännöstöä pankeille. Mutta meidän täytyy myöskin ymmärtää, että kansallisilla markkinoilla on eroja. Aikaisemmin, kun käsittelimme tätä direktiivin kautta, niin me annoimme tunnustusta sille, että jäsenvaltioissa on erilaiset markkinat ja annoimme jäsenvaltioille erilaisia variaatioita – tästä järjestelmästä. Joskus puhuttiin eurooppalaisista erityisluonteen piirteistä, erityisistä olosuhteista, erilaisista kansallisista tilanteista, mutta tämä on hankalampaa asetuksen kohdalla, koska jos me esimerkiksi jätämme Basel 1 pohjan kiinteistöpankkien kohdalla pois, niin sitten jokaisen muunkin maan täytyy tarjota tätä samaa kaikille pankoille. Jos me sanotaan, että ohjelmistot voidaan laskea pääomaksi, niin silloin sitä täytyy soveltaa kaikkiin maihin ja kaikkiin pankkeihin, koska se löytyy asetuksesta. Eli meidän täytyy todella tarkastella yksityiskohtia, jotta emme päädy Basel-pakettiin, jossa sanotaan Basel-kannessa, mutta se itse asiassa on sitten viljelee kuolemaa siellä yksityiskohdissa. Toiseksi sanoisin, että kun me tarkastelemme kansainvälisiä globaaleja uudistuksia, niin meidän ei tule pakottaa 27 maata noudattamaan hitaimman vauhtia. Eli jos tietyt maat haluavat edetä nopeammin, niin sitten tästä täytyy löytyä joustavuutta, joka mahdollistaa tämän nopeamman etenemisen. Meidän täytyy olla kuitenkin hyvin Ähm, herkkiä läikytysvaikutuksille. Eli jos joku maa päättää mennä eteenpäin nopeammin, niin sitten sen täytyy ottaa huomioon ne vaikutukset, joita tällä saattaa olla naapurivaltioissa. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä sitä, mitä äh, esittelijä sanoi artiklasta 443 ja liittyen näihin kansallisiin erilaisuuksiin No vaikka komissio itse ei ole valvontaviranomainen, niin meidän täytyy tarkastella sitä, mitä täytyy tehdä äh, jäsenvaltioiden tasolla ja mikä on sitten pankkiviranomaisen rooli ja sitten kollegion päätökset äh, rajat ylittävissä tapauksissa. Sitä täytyy tarkastella. Sharon puhui siitä, että täytyy jälkikäteen tarkastella myöskin asioita, jos tajutaan, että ehkä tällaisia läikytysvaikutuksia on ollut. Eli minun mielestäni me voimme kyllä työstää sekä direktiiviä että asetusta näiden makrotason vakauden valvontakysymysten suhteen. Avoimuus on avainasemassa ja tämä löytyykin useista tarkistuksistani pääomasta olen sanonut, että meidän tulisi tämä korkeimman tason pääoma, se tulisi rajata osakkeisiin. Ne ovat yksinkertaisin pääoman muotoja. olen nähnyt tarkistuksia sekä EPPltä että SNDltä samansuuntaisia tarkistuksia. Tietyt tarkistukset, jotka hyvin keinotekoisesti pääomaa pönkittävät pankeissa. Nämä huolestuttavat minua. Eli meillä täytyy olla tässä avoimuutta, mutta myöskin tasapainoa, aivan erityisesti mitä tulee vähemmistöosakkeen omistajien etuihin ja niin edelleen. Likviditeetti, olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tulisi pitää kiinni siitä, että tämä olisi delegoitussäädös, mutta monet jäsenet ovat tehneet tarkistuksia teknisistä yksityiskohtia – ja pankkialalla ollaan huolissaan tietyistä näistä hyvin teknisistä suhteista, joista täällä puhutaan. Tiedän, että Baselin komitea edelleen työstää näitä yksityiskohtia ja olen ehdottanut, että pankkiviranomaiselle tulisi antaa toimivaltuudet valvoa tätä ja tehdä muutoksia yksityiskohtiin sitä mukaan, kun suosituksia Baselin komitealta tulee pankit, ovat, pankit, joiden kanssa olemme keskustelleet tästä, ovat sanoneet, että tämä olisi järkevä lähestymistapa. Olisi hyvä, että meillä olisi vakaa rahoitussuhde hyvin piakkoin voimassa. Ja on välttämätöntä, jotta tämä kriisi ei uusiutuisi. On myös tarkistuksia jossa puhutaan vastaanottajamaan valvonnasta likviditeetin suhteen, aina, aivan erityisesti mitä tulee Itä-Eurooppaan tai euroalueen ulkopuolisiin maihin, joissa valtava määrä likviditeettiä tuli vastaanottajamaiden pankeista. Eli minun mielestäni tämä emomaan ja vastaanottajamaan koordinaatio, sitä täytyy kunnioittaa. Sitten on tarkistuksia joissa pyritään pehmentämään likviditeettikriteerejä ja joku on jopa äh, on ehdottanut, että likvidin varan ei tarvitsisi olla siirrettävä ja tämä minun mielestäni ei ole kovinkaan järkevää. Äh, on ihan hyvä antaa joustavuutta alkuvaiheessa, mutta meidän täytyy varmistaa se, että tästä lähtee ulkopuolelle vahva viesti siitä, että me haluamme uudet likviditeettinormit aikaiseksi. Sitten äh, velkaisuus No, nyt me olemme olleet kriisissä viisi vuotta rahoituspalvelujen kohdalla ja tämä velkaantuminen oli tärkeä osa ja minun mielestäni tasapainon löytäminen tässä on elintärkeä. Pankeilla on ollut riittävästi aikaa olla avoimia velkaisuusasteistaan ja heidän tulisi pyrkiä, pystyä selittämään, miksi erilaiset liiketoimintamallit pystyvät selviytymään näistä kriiseistä paremmin kuin toiset – Ymmärrän, että nämä eri liiketoimintamallit, niihin liittyy erilaisia velkaisuusasteita ja ehkä sanamuodolla tätä voitaisiin hioa, mutta SNDn, ALDEn ja vihreiden tarkistuksissa puhutaan sitovista velkaisuusasteista. Sitten puhutaan äh, negatiivisten vaikutusten vähentämisestä, mitä tulee pk-yritysten, pk-yrityksille lainaamisesta. Äh, ja äh, tiedän, että sihteeristö, joka on tehnyt erinomaista työtä monellakin osa-alueella, on kopioinut tarkistuksen minun tarkistuksestani 856 epäkorrektilla tavalla, koska tässä tässä poistettaisiin tämä standardoitu tapa ja minun mielestäni tässä täytyy molemmat lähestymistavat olla olemassa. Sitten alempi riskipainotus tietyissä asioissa aivan erityisesti, jotta voitaisiin infrastruktuurien yhteisrahoitusta edistää investointipankin tuella, jos me haluamme antaa painoa pitkän aikavälin infrastruktuureihin hankkeille, niin silloin meidän täytyy varmistaa se, että alhaisempi riski, joka yhteisrahoituksella tulee, niin sillä annetaan tunnustusta ja varmaankin voimme tarkastella näitä yksityiskohtia, mutta halusin tämän ottaa jo tässä esille. Mutta sitten kaupalliset kiinteistöasiat, niissä en tätä riskiluokitusta alentaisi, koska se oli suurten tappioiden aiheuttaja monellis, monissa jäsenvaltioissa, enkä myöskään pudottaisi tätä Basel 1 alintatasoa ennen kuin meillä on jonkinlaisia vaihtoehtoisia järjestelmiä, joista Sharon teki ehdotuksen, jotta meillä olisi suojamekanismeja, jotka suojaisivat meitä näiltä ongelmilta, joita Basel 2 juontuu. Ja tästä syystä myöskin tuen sitä, että meillä tulisi olla valiovertailu aloitteita, jotta voidaan, jotta ei synny epäjohdonmukaisia malleja. Avoimuus on siis avainasemassa. Olen tehnyt useita tarkistuksia. Aivan erityisesti minua huolestuttavat nämä muutokset turvaamattomista ja turvallisista pankkien rahoituksista ja niitä vaikutuksista, joita tällä on esimerkiksi näihin tallettajiin, ja tässähän puhutaan myöskin talletusjärjestelmästä. Olen puhunut myöskin arvopaperista, arvopaperistamisesta, siitä on tehty tarkistuksia ja myöskin siitä, että tallentajat eivät joudu tilanteeseen, jossa kaikki nämä varat onkin, ne on taattu muille sijoittajille eikä heille. Ashley Fox on puhunut yrityshallinnosta ja olen kiitollinen siitä, että monet tarkistukset on otettu huomioon ja on hyvä, että vaaditaan ohjekirjaa pankkiviranomaisille, vaikka tietenkin monimuotoisuus hallintoneuvostoissa sen tulisi olla paljon laajemmalle pohjalle perustuvaa ja siinä omassa elämässäni olen tavannut naisia, jotka ottivat suuriakin riskejä ja he kuitenkin sitten olivat päässeet hallintoneuvostoihin. Eli en ole vakuuttunut siitä, että automaattisesti se, että hallintoneuvostossa on enemmän naisia, johtaisi alhaisempaan riskitasoon. Sitten palkkiot. Me olemme tehneet tiivisti yhteistyötä vakavaraisuus kolmosen kohdalla Aalinin kanssa ja tiedän, että monet jäsenvaltiot eivät ole vakavaraisuus kolmosten ehdotuksia ottaneet käytäntöön ja tästä tämän keskustelun tulisi lähteä liikkeelle, jotta se työ, jota viime vuonna tehtiin, otetaan todellakin käyttöön. Meidän täytyy myöskin ottaa huomioon se, että monet jäsenet ovat halunneet pehmentää vaikutuksia eri kansallisiin markkinoihin, mutta – ei tulisi antaa liikaa erityisiä poikkeuksia. Mielelläni teen yhteistyötä esittelijän kanssa tulevina kuukausina ja työstän näitä kompromissitarkistuksia ja niihin täytyy todellakin, niissä täytyy kiinnittää yksityiskohtiin erityistä huomiota. Kiitos sitten Filip. Thank you, Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. No ehkä aluksi voin kiittää Otsmaria Jules Martinia, mutta myös tiimin jäseniä, jotka ovat tehneet kovasti töitä näiden tarkistusten laatimisessa. Tämä on ollut todella kovaa työtä ja meidän ei tule aliarvioida heidän panostaan hyvän lainsäädännön luomiseksi. Ehkä voin aloittaa aikataulusta. Otmar, olen samaa mieltä siitä, että meidän ei pitäisi viivästyttää tätä aihetta, joten haluaisin edetä niin nopeasti kuin mahdollista, edellyttäen, että teemme laadukasta työtä. Ja minä kannatan enemmän tuota 80-20 sääntöä, eli 80 kohdalleen ja läpi kuin että jäämme odottamaan viimeistä 20 prosenttia sataan asti, joka veisi vielä kymmenen kuukautta asian hoitamiseksi. Minusta oleellinen syy sille, miksi halutaan edetä nopeasti, on olla edellä neuvostosta. Olen samaa mieltä Jean-Paulin kanssa, että jos saamme valiokunnassa näkemyksen aikaan ennen neuvostoa, voimme vaikuttaa. Jos olemme myöhässä, meidän on vaikea muuttaa neuvoston kantaa. Siinä mielessä kannatan nopeasti etenemistä. Toisaalta, kun tarkastelen tätä kontekstia, tuota 9 prosentin heinäkuun ensimmäiseen mennessä esitettyä vaatimusta, vakavaraisuussuhteeseen. Sillä olisi melkoinen vaikutus. Ei se veisi niin paljon, jos kaksi kuukautta enemmän odotettaisiin. En usko, että sillä olisi vahvaa taloudellista vaikutusta. Ei siinä ole tarve tehdä huonoa työtä vain nopeuden nimissä. Eli oleellista on ehtiä ennen neuvostoa. Muilta osin sanoisin, että tämä voidaan ottaa aika joustavasti. En koe tässä samanlaista poltetta kuin ennen eurokriisiä. Ja sitten käyn läpi toisekseen neljä keskeistä seikkaa ja paljolti heijastelen niissä, mitä muut kollegat ovat sanoneet. Aloitan näistä kannustimista ja palkkauksesta. Suoraan sanoen minua alkaa vähän nyppiä se, että sanotaan, että tämä on populistista, ei pidä lähteä tälle linjalle. En ole ihan varma, että olen tästä samaa mieltä, koska jos me vaadimme ihmisiltä Kreikassa, Belgiassa, Ranskassa, kaikkialla, maltillisuutta palkka-asioissa argumenttinamme se, että palkkojen tulee olla tuotannon ja arvonlisäyksen kanssa samassa linjassa, niin enpä ole nähnyt ketään, en ketään, joka olisi antanut minulle tieteellisiä todisteita siitä, että palkkarakenteet ja palkkataso, joita nähdään Deutsche Bankissa, Societe Generalissa ja muissa, vastaisivat jotenkin arvonluontia. Jos olisi olemassa jonkinlainen tieteellinen yhteys näiden palkkojen ja todellisen arvonlisäyksen välillä, niin väittäisin, että Angela Merkel ei juuri arvonlisää tuo, ja suoraan sanottuna tuskin tämä parlamenttikaan minkäänlaista. Eli ei lähdetä ajattelemaan, että kymmenien miljoonien palkat tai vastaavat ovat jotenkin oikeutettuja. Me olemme tehneet tarkistuksia, jotka ovat samalla linjalla kuin kolmosessa, eli sanomme, että muuttuva palkka ei voi olla suurempi kuin kiinteä palkka. En tiedä, kuinka moni teistä on ollut kannustinpalkalla töissä. Minä olen ollut. Ja yhden vuoden ajan tuossa urassani muuttuva palkkioni ylitti kiinteän palkan. Mutta suoraan sanottuna en tarvinnut enempää kuin kiinteä palkkani, jotta olin motivoitunut. Älkää siis tulko sanomaan minulle, että tarvitaan kaksinkertainen, kolminkertainen, viisinkertainen muuttuva palkkio, jotta motivoidutaan tekemään hyvää työtä. Se on väärin väärin. Ja jos jollakulla on todisteita, jotka osoittavat minun olevan väärässä, niin olen valmis miettimään asiaa uudelleen, mutta koska niitä ei ole, siinä se. Olemme myös ottaneet esille ajatuksen maksimaalisesta palkkiosuhteesta 1240. Eh, uskon, että tämä on myös hyvin nähty. Ja nyt voin ehkä lähteä käsittelemään tärkeimpiä pääoman likviditeetti velkasuhdeseikkoja. Uskon, että tärkein argumentti tässä on se, että kaikki saadaan pidettyä yhden katon alla. Silti halutaan monimuotoisuutta. Ja tässä olen täysin samaa mieltä Otmarin ja ehkä kaikkien varjoesittelijöiden kanssa. Olemme kaikki sitä mieltä, että yksi koko ei tässä sovi kaikille ja siksi Yhdysvallat ei sovella Basel kolmosta kaikkiin. Me haluamme tehdä niin hyvä on, mutta siinä tapauksessa eriytetään. Tärkeää on sanoa, että on käytännössä kolme kategoriaa. Toisessa päässä ovat nämä sitit, minä sanon, tai me sanomme, että niitä ei pitäisi ollakaan, joten niille on omat sääntönsä. Ja sitten tuolla alapäässä, tai ei välttämättä koon puolesta alapäässä, mutta turvallisessa päässä meillä on kapea-alaiset pankit, peruspankit, perinteiset pankit, miten niitä sitten kutsutaankin. Ne keräävät talletuksia ja antavat lainoja reaalitalouteen. Ne voivat olla pieniä tai suuria, ne voivat olla erilaisia rakenteeltaan, ne voivat olla erityyppisiä ja se on oma eri kategoriansa ja sille tulisi antaa kannustimia. Sitten on kaikki se, joka jää siihen väliin. Se on kolmas kategoria. Loput. Ja loppuun kuuluu aika paljon. Sanomme siis, että pitäisi tehdä ero pääoma, likviditeetti, velkaantumisaste näiden kolmen kategorian mukaisesti. Aivan kuten Udo, minä olen valmis keskustelemaan erilaisista luokitteluperusteista Uskon kuitenkin, että tässä pitää olla yksinkertainen. Mitä monimutkaisempaa lainsäädäntö, sitä helpompi sitä on kiertää. Ja uskon, että selkeys auttaa näissä asioissa. Tämä pitää olla selkeä linjaista. Ollaan kategoriassa A, B, C tai vaikka D, mutta ei voida lähteä pelaamaan, että yksi jalka seisoo D, toinen B ja niin edelleen. Ollaan joko tai. Eli tästä pitänee keskustella. Ja kun olemme sopineen eriytys, me voimme lähteä puhumaan pääomavaatimuksista, vakavaraisuusvaatimuksista. Tiedetään, että ollaan paljon kunnianhimoisempia. On ehkä kunnianhimoisempaa brittiläistä lähtökohtaa kuin mantereella. Me olemme selvästi sanoneet, että me haluamme 80 prosenttia peruspankeilta – ja ne, joiden kanssa olemme puhuneet, hyväksyvät sen 10-15 keskiryhmään ja 16-20 systeemisesti merkittäville rahoituslaitoksille mutta mitä sitten sanotaan? Lopetetaan nämä typerät riskipainotusmallit ja muut, joita ei voida valvoa. Tarvitaan pankkien velkasuhde määrittely, koska se on se, jonka avulla toimitaan. Ei tätä muuten voida valvoa. Menee liian monimutkaiseksi. Eli jälleen kerran, kauneus on yksinkertaisuudessa. Ja me sanomme, että velkasuhteeseen pitäisi olla 9 prosenttia sifeille ja kuusi keskiryhmälle kahdesta neljään alimmalle ryhmälle ja tämä pitäisi olla sitova. En ole kauhean tyytyväinen tuohon määritelmään, joka nyt on annettu ACRlle. Meidän on tehtävä senkin osalta jotain. En usko, että olemme tässä yksin. Tämä on sellainen seikka, jota kannattaa käsitellä yksityiskohtaisemmin. Tiedämme, että komissio työstää asiaa ja jota me voisimme käsitellä täällä myös hiukan on tämä varjopankkitoiminta. Ei siksi, että komissio aikoo tehdä jotakin. Ei se estä meitä käyttämästä niitä välineitä, joita meillä tässä on asian hoitamiseksi, varjopankkijärjestelmän käsittelemiseksi. Kyse on varainkulusta varjopankkijärjestelmän ja säädeltyjen pankkien välillä. Tässä pelataan likviditeettisuhteella. Otetaan huomioon tietyt aukot, joilla varat virtaavat säädellyistä ei-säädeltyihin pankkeihin ja niin edelleen. Jos tähän voitaisiin puuttua, niin näin voitaisiin vähitellen näännyttää varjopankit niiden rahoitukseen puuttumalla. Tämä mielestäni olisi keino, jolla saisimme niiden elämän vähän hankalammaksi. Viime kädessähän me emme halua, että niitä on edes olemassa koko varjopankkijärjestelmä. Tämä siis tärkeimpinä huomioiminani arvostan kovasti sitä, että esittelijä on jo tehnyt joitakin kompromisseja. Olen valmis äänestämään vaikka huomenna, jos esittelijä ottaa huomioon kaikki meidän tarkistuksemme. Näin ei kuitenkaan ole. No niin, Olemme siis ehkä samaa mieltä, mutta emme kaikesta. Minä olen valmis, me olemme valmiita tekemään yhteistyötä, jotta etenemme nopeasti, mutta tämä riippuu paljon niistä kompromisseista, joita vastaisuudessa näemme. Tähän minä päätän, enkä käyttänyt noita 12 minuuttia, jotka kollegani asiaan käyttivät. Jörgen. Kiitos sitten Jürgen. Ei, Kiitoksia. Niin, tästä aikataulusta haluaisin aloittaa siitä. Ja ensinnäkin kiitokset tästä hyvästä alustavasta työstä. Voin vain todeta, että tähän on kyllä pantu paljon työtä, erittäin hyvää työtä. Aikataulusta sitten me voimme tukea tätä että se etenee nopeasti, mutta joskus olen hiukan skeptinen, kun näen, mitä muuta meillä on ohjelmassa Mifidia ja sen sellaista. No, katsotaan, miten tämä etenee. Eli periaatteessa näistä tarkistuksista meillä on kolme jotka olemme yrittäneet saada mukaan. Osittain ne onkin katettu jo sillä, mitä täällä on sanottu, ja ovat varmasti niiden kanssa esille tuotujen seikkojen kanssa yhteensopivia. Ensinnäkin me haluamme säilyttää tällaisen eriytetyn, hajautetun pankkimaiseman. Toisekseen meillä on tämä klassinen pankkitoiminta, jota haluamme vahvistaa ja tukea. Ja vastaiset rahoituskriisit kuten tämä nähty, halutaan estää, estää se, että veronmaksaja joutuu viime kädessä kaivamaan kuvettaan. Sitten pääomasta, omasta pääomasta, vakavaraisuudesta. Mielenkiintoista, että Saksan liittotasavallassakin kannatetaan korkeampaa pääoma vakavaraisuusastetta. Tämän mukaisesti me olemme No me luimme tämän tietysti vasta myöhemmin, mutta me olemme vastaavalla tavalla kannattaneet huomattavasti korkeampaa vakavaraisuussuhdetta ennen kaikkea näiden merkittävien rahoituslaitosten osalta. Sen olemme tehneet myös tarkistuksessamme selväksi. Jos rahoituslaitosten kanssa syntyy ongelmia, pitää pohtia sitä, miten pitkälti valtion tuella voidaan hoitaa pääomaongelmat. Edelleenkin olemme sitä mieltä, että EBAN pitäisi kriisikatalogin pohjalta määritellä, mitkä ovat systeemisesti merkittäviä rahoituslaitoksia pohtia, onko se edes mahdollista, onko olemassa jonkinlainen määritelmä, jotta saataisiin järkevä, hyvä lähtökohta. Sitten tuosta maksuvalmiudesta, eri suhteista. Tässä on tavoite päästä sitovaan määritelmään vuoteen 2018 mennessä Olkoonkin, että sadan prosentin suhdelukua ei stressivaiheessa voida varmuussyistä vaatia. Sitten tuosta velkasuhteesta, siitähän on keskusteltu pitkään joillekin. Ne kaikkea osuuspankkityyppisille pankeille tämä ei ole ihan ongelmaton. Siitä huolimatta olemme sitä mieltä, että yleisesti ottaen tätä kantaa voidaan tukea. Se pitäisi ottaa käyttöön myös mahdollisimman pian tammikuussa 2016. Meistä tuntuu, että tämä on järkevin väline, tai oikeastaan järkevämpi väline kuin tähän astinen riskimallipainotus. Tosin olemme sitä mieltä, että tarvitaan jonkinlainen asteittainen malli, jossa otetaan huomioon erilaiset liiketoimintamallit. Eli me käymme tästä keskusteluja erityyppisten pankkien kanssa, myös säästöpankkien kanssa – ja uskomme, että tämä on otettava huomioon huolella. Ainakin ne pankit, jotka ovat laajasti mukana luotottamassa, olisivat tässä huomattavina tahoina kyseessä seuraamusten kannalta. Sitten lisäksi, niin lyhyesti haluaisin puuttua vielä siihen, mitä esittelijä on tehnyt tarkistuksina. Tämä kaikki juontaa juurensa siitä, mitä juuri sanoin, eli tämä Single Rule Book, yhteisten sääntöjen, yksittäisten sääntöjen kirjan lähtökohta on vain rajallisesti saanut meidän tukemme, koska se saattaa syrjiä tietyn tyyppisiä pieniä pankkeja. Eli voin vain korostaa tätä, mikä täällä jo tuotiin esille. Ne tulisi ottaa erityistapauksina huomioon. Olemme kuitenkin tyytyväisiä näihin ehdotuksiin, joiden myötä kansallisille viranomaisille annettaisiin mahdollisuus antaa enemmän vastuuta näille laitoksille. Sitä me voisimme tukea. Sitten muista tarkistuksista vain lyhyesti meillä on sellainen vaikutelma, että tässä on aika pitkälti yhteisymmärrystä. On siis paljon sellaisia tarkistuksia, jotka ovat hyvin lähellä toisiaan meidän näkökulmastamme aivan oikeita, mielenkiintoisia seikkoja, joita me voimme olla mukana tukemassa. Vihreiden puolella on mielenkiintoinen konsepti, peruspankkikonsepti, kuten sitä tarkistuksissa kutsutaan, eli se tukee ja vahvistaa klassista pankkitoimintaa. Sitten meillä on potentiaalisesti vaaralliset pankit, joihin on kohdistettava huomattavasti suuremmat vaatimukset. Tämmöistähän me olemme vasemmistona jo vuosia vaatineet ja ajaneet. Ja tässä mainitaan esimerkiksi eh, sitova velkasuhde ja otetaan huomioon liiketoimintamalli, riskisuhde, erittäminen. Meistä se on hyvinkin järkevää. Sitten tämä riskimallien valiovertailu Aldelta, sekin on meistä hyvin järkevältä tuntuva seikka. Ja sitten valtion riskien arviointi. Tähän otin kriittisesti kantaa jo ensimmäisellä keskustelukierroksella. Toisaalta pitää ymmärtää, että tietenkin tämä on tärkeää, eihän elämässä mikään ole riskitöntä. Toisaalta taas, jos tässä halutaan huomattavasti korkeampi riskipainotus raskauttaa se julkistaloutta. Siitä tulee melkoinen korkorasite ja näin. Se voisi ainakin joissakin valtioissa, valtioissa raskauttaa julkistaloutta, joka on jo entisestään melkoinen taakankantaja. Onko tämä sitten järkevää? Sitä me pyrimme kyseenalaistamaan. Eli olisimme enemmänkin taipuvaisia olemaan ainakin asiassa hyvin varovaisia. Tässä kaikki siis lyhyesti. Uskon, että paljon täällä on jo sanottukin. Ei tarvinne toistaa sitä kaikkea. Ja siksi tyydyn näihin huomioihin. Kiitoksia. Okay, thank you very much. We'll now... Kiitos. Ja nyt sitten siirrymme muihin. Täällä on paljon EPPn puhujia, eli otan pari-kolme teistä, sitten yhden SNDstä ja sitten Aldesta ja kierretään tätä kehää tällä tavalla. Ensin Jean-Paul. Oui puheenjohtaja puhun lyhyesti niin, että kaikki ehtisi vielä puhumaan. Kello on aika paljon, niin parempi, ettei puhuta 12 minuuttia. Haluaisin nyt käsitellä yleisluontoisia kysymyksiä. Koska tämän sääntelyn takana on nähtävä taloudelliset kysymykset. Ensinnäkin tämä keskustelu, jota käydään, aiheuttaa tiettyä häiriötä siksi, koska markkinat jo katsovat pankkinoita ikään kuin niiden olisi noudatettava sääntöjä, joita ei ole vielä vahvistettu. Epävarmuutta on Basel kolmosella Yhdysvalloissa. Tämä ei ole minusta epävarmuutta, vaan, vaan varmuutta siitä, että sitä ei tulla toteuttamaan. Ja toisaalta vääritään Euroopan pankeilta hyvin voimakkaita kriteerejä, erityisesti koskien maksuvalmiutta haluaisin onnitella esittelijä erittäin vilpittömästi. Hän on tehnyt todella merkittävää työtä. Haluaisin myös onnitella häntä, koska hän voitti minut. Hän sai enemmän tarkistuksia kuin minä tuohon hedge-rahastomietintöön, joten onnittelut vain ja, ja voimia tähän hommittavaan työhöni. Sitten vain joistakin asioista haluaisin puhua. Nämä sifisien ongelmat, systeemisesti merkittävät rahoit, että Näitä vaatimuksia ei pidä nopeuttaa. Se on 2016 eh, suunniteltu, jos vaaditaan 2013, niin tämä asettaisi nämä laitokset eh, kilpailun vääristymäiseen tilanteeseen. Tämä olisi ikävä sitten nämä, eh, vakavara, nämä maksukyky suhteet. Tässä on muistettava finanssiyhtiöiden tilanne ja on annettava myös oma aika näille velka-vipu-toteutuksille Euroopassa se on tällä hetkellä ongelmallinen ja se aiheuttaa suurta epävarmuutta erityisesti koskien sitä, miten markkinat näevät pankkien kyvyn täyttää vaatimukset, joita ei vielä tunneta. Mitä sitten tulee maksuvalmiuteen? Artikla 404 Siinä on paljon käytetty mustetta. Uskon, että esittelijä kyllä pitää huolen siitä, että tehdään toimia, jotka ovat realistisia. Sitten nämä kohdat, joita on työstettävä ajatellen taloudellista tilannetta, tämän nämä asiakkaiden talletukset ja retail-asiakkaat – haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on huomioida pankkien toimintaan liittyvät näkökulmat. Jotkut haluavat tiukentaa sääntelyä, koska ne eivät kykene asianmukaiseen valvontaan. Minusta tässä on toimittava järke, järkevästi annettava valvojille oikeusperuste, että ne voivat harjoittaa valvontavaltuuksiaan eikä mennä sitten liian epäröivään sääntelyyn Basel, Baselissa G20-kokouksessa tehtiin päätökset valtion ja hallitusta päämiehen tasolta. Nyt niihin ei pitäisi enää palata. Olisi ehkä ollut parempi ajatella tätä asiaa paremmin aikaisemmin hallitusten puolella. Uh, Kiitos. Sitten Höbner. Thank you uh, very much. I... Kiitos liittyen siihen, mitä Otmar sanoi johdantopuheenvuoronsa lopussa, tämä spesifisyys, en kutsuisi sitä siksi, vaan kutsuisin sitä eriyttämiseksi. Minun mielestäni tässä asetuksessa täytyisi yksityiskohtaisemmin ottaa huomioon se, että rahoitussektori ja pankkisektori se on hyvin eriytynyt Euroopan tasolla ja myöskin jopa jäsenvaltioiden sisällä. Ja tämä on sellainen asia, joka tulisi ottaa huomioon. Ja haluaisin painottaa sitä, että minä kyllä pidän kiinni siitä, että saadaan aikaan rahoitusmarkkinoiden sisämarkkinat ja että me emme aiheuta pitkän ajan stagnaatiota, mutta jos me haluamme olla tehokkaita, jos me haluamme uudistaa sektoreita siten, että siitä ei synny valtavia kustannuksia taloudelle, ja jos me emme tee sitä ainoastaan näiden systeemisesti merkittävien rahoituslaitosten takia, vaan koko rahoitussektorin, niin silloin meidän täytyy eriyttää. Ja minun mielestäni eriyttäminen, jos se nivotaan eurooppalaiseen asetukseen, niin se ei heikennä harmonisointiyrityksiä tässä asetuksessa. Se ei sodi sitä vastaan, että me haluamme tehokasta valvontaa, yhtenäiset säännökset, tasavertaiset kilpailuedellytykset ja niin edelleen, vaan me voimme tämän kautta itse asiassa varmistaa todella tasavertaiset kilpailumahdollisuudet kaikille. Ja tietenkin meidän täytyy ottaa huomioon myös se, että Itäisessä Euroopassa meillä on nousevia rahoitusmarkkinoita ja siellä edelleen ovat vallalla tai ne ovat riippuvaisia pankeista niin kutsutussa vanhassa Euroopassa – 75 miljardia euroa viimeisen vuosineljänneksen aikana vedettiin pois Itä-Euroopan pankeista, eli sieltä löytyy spesifisi, spesifisyyksiä, mutta kyllä muissakin maissa haasteita selvästi on. Mutta koko pankkisektorin rakenne, jossa on yrityspankkeja ja niin edelleen, niillä on hyvin tärkeä rooli. Eli minun mielestäni eriyttäminen voi yksinomaan vahvistaa tätä asetusta ja auttaa meitä siinä, että olemme tehokkaampia ja voimme käyttää asetusta saadaksemme aikaan kasvua, emmekä tapa kasvua, jota me niin kipeästi tarvitsemme. Uh, uh, uh, Suuret kiitokset. Ensinnäkin haluaisin ilmaista että olen kiitollinen Otmar Karasille hänen loistavasta lähestymistavastaan. Hän on avoin kollegoille, hän pyrkii yhdistämään laadun ja vauhdin, mutta minä uskon, että on äärimmäisen tärkeää. Tämähän on kuitenkin yksi tärkeimmistä lainsäädännön teksteistä aloista, joita tällä hetkellä käsitellään, ja siksi on tärkeää antaa markkinoille pankeille varmuus Basel täytäntöönpanosta koko Euroopassa. Se auttaisi myös palauttamaan luottamusta koko pankkialaan. Haluaisin ennen kaikkea ottaa esille kolme seikkaa. Ensinnäkin tämän parlamentin perinteenä on viime vuodet ollut olla kiinnostunut meidän eurooppalaisten valvojatahojemme vallan kasvattamisesta. Olen täysin samaa mieltä Otmarin kanssa, kun hän sanoi, että lainsäädäntö on poliitikkoja varten, lainsäätäjiä varten, se ei kuulu valvoville elimille, eli tässä pitää olla tiukka. Olipa kyse taso kakkosesta tai valvojista, periaatteena lainsäädännössä, mutta kun on kyse valvonnasta, ei kyse ole väistämättä kansallisista valvojista. Täällä on paljon tarkistuksia, joissa halutaan laajentaa tilaa kansallisille valvojille. Mielestäni meille parlamentissa on tärkeää edetä ennen neuvotteluja neuvoston kanssa. Ainahan on sama tilanne. On tärkeää, että me ajamme EBAlle vahvoja oikeuksia – ja myös Euroopan järjestelmän riskikomitealle. On tärkeää saada yhtäläiset toimintaolosuhteet, mutta on tärkeää varmistaa myös se, että riskit arvioidaan samalla metodilla, että meillä on enemmän ennustettavuutta Baselin täytäntöönpanossa eri puolilla Eurooppaa puhun tästä nyt pitkään, koska minä näen tällä alalla kovin paljon eri suuntiin meneviä tarkistuksia. Olen tehnyt joitakin ehdotuksia, jotka koskevat Euroopan järjestelmäriskikomitean vahvistamista, myös EBAN vahvistamista, kun on kyse tästä vastasyklisten puskurien vaatimuksesta kahdesta ja puolesta prosentista. Toivottavasti voitte tarkastella tätä, jotta tälle alalle saadaan lisää vahvistusta. Sitten tämä maksuvalmiussuhde ja mikä katsotaan likvidiksi varaksi. Minä haluaisin pitää kiinni korkean tason varoista joissakin tarkistuksissa voidaan nähdä, miten siellä vesitetään tätä. Se tuotinkin jo esille, mutta toisaalta kun tällä hetkellä lainsäädäntöehdotuksessa ollaan sillä kannalla, että valtioiden ja hallitusten joukkovelkakirjoja pidetään likvidinä varoina. Ja esimerkiksi korkealaatuisia velka-asiakirjoja, jotka ovat tärkeitä kiinteistömaan lainojen kannalta ei oteta huomioon. Ei voida oikein sanoa, että toinen niistä olisi tärkeä ja toinen ei, joten tarkistuksessani minä pyrin sellaiseen lähestymistapaan, jossa näitä periaatteita saataisiin enemmän mukaan kakkostasolla ja EBassa niin, että olisi todelliset laadulliset kriteerit. Ja En usko, että voimme mennä säätelemään kaikkea tietenkään tässä asetuksessa, mutta kirjaamme siihen ne periaatteet, yritämme saada laaja-alaisesti arvioitua sen, mikä on korkealaatuista. Ja olen avoin lisäkeskusteluille, mutta tämä on tärkeää ajatellen ainakin niitä jäsenvaltioita, joilla on pitkälle kehittynyt kiinteistölainamarkkinat ja joissa on ongelmia löytää oikeanlaista rahoitusta. Sitten haluaisin ottaa esille myös tuon velkasuhteen. Olen samaa mieltä siitä, että odotetaan. Olen tehnyt tarkistuksia, joissa julkisen sektorin pankki otetaan huomioon, koska on olemassa riski, että julkisen sektorin lainaaminen heikkenee näiden vaatimusten vuoksi, joita sektorin pankkeihin kohdistetaan. En pyydä mitään poikkeusta, mutta pyydän, että tämä huomioidaan arvioinnissa ja joka tapauksessa on tärkeää, että kun tämä astuu voimaan, päivä on sama kuin aiemmin ehdotetun kanssa, koska tämä on äärimmäisen tärkeää saada samanaikaiseksi julkistamisen kanssa. Meidän pitäisi käydä lisäkeskustelua tästä, koska kun pannaan täytäntöön järjestelmä koko Euroopassa ja kirjataan se lainsäädäntöön, niin ei minua niinkään huolestuta tämä pankin huippujohtajien siirtyminen Yhdysvaltoihin, Singaporeen tai muualle, kun he näin tekevät, jos he eivät saa enempää kuin kiinteän palkkionsa tai palkkansa. Ja siihen kiinteämääräisen mahdollisen lisäpalkkion niin minun puolestani he voivat lähteä Euroopasta, kun otetaan tämä huomio muiden alojen kanssa. Kyse on vastuunkannosta, ei pelkästään mistään populistisesta asiasta. Kyse on siitä, että huolehditaan aiheesta, josta ollaan koko Euroopassa hyvin huolissaan. Minä kannatan eurooppalaista yhdenmukaistamista, mutta myös kiinteää määrittelyä yhteen tiettyyn muuttuvaan palkkion kattoon. Ja lisäksi minusta pitäisi ottaa huomioon johdonmukaisuus jo päätetyn lainsäädännön kanssa. Emirin osalta olen tehnyt tarkistuksen huolehtiakseni siitä, että määräykset, joita johdannais sopimuksista on annettu ovat Emirin mukaisia. Ei pidä mennä pidemmälle, mutta ei pidä myöskään jäädä siitä, mitä Emirin kohdalla on saavutettu. Ja viimeisenä, mutta ei vähimpänä, johdonmukaisuus täytäntöönpanossa kolmansissa maissa. Minä olen myös ollut huolissani, kuten muut kollegat. Tätä on todella tarkasteltava mutta ei pidä luopua tästä nopeudesta, jolla halutaan edetä. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Sitten Peter Simon. Ja, sehr Dank. Ähm, Im Rahmen der heutigen sydämelliset kiitokset niin tämän päivän keskustelussa. Ja koska puheenvuoropyyntöjä on paljon, haluan keskittyä vain kolmeen mielestäni tärkeään kohtaan. Olen samaa mieltä esittelijän ja monen kollegojen kanssa siitä, että luotonanto PK-yrityksille ajatellen niiden keskeistä asemaa kansantalouksissamme ei saa muodostua hankalammaksi korkeamman oman pääoman vaatimuksen vuoksi. Siksi ehdottaisin kaksi vaiheista lähestymistapaa tässä keskustelussa. Se voisi olla esimerkiksi sellainen, että luototus luonnollisille henkilöille ja pk-yrityksille olisi tähän asti olemassa olevan rajan yhden miljoonan mukainen ja 15 prosentin riskillä, ja pk-yritykset sallittaisiin viiteen miljoonan tähän asti sen sadan prosentin riskipainotuksen sijaan lähdettäisiinkin 75 prosenttiin. Näin alhaisemman luottotason ansiosta saataisiin riskitilanteissa pienemmät menetykset ja ehkä enemmän myös luototusta PK-yrityksille. Toinen tärkeä seikka mielestäni on riskipainotus asuinrakennuksissa, asuinkiinteistöissä ja teollisuuskiinteistöissä. Jos halutaan EUn kautta 35-50 prosenttia riskitasoksiin näissä luotoissa. Eri tavoin kehittyneet kiinteistömarkkinat voivat joutua liian jäykän kohtelun uhreiksi. Jos taas saadaan enemmän oman pääomavaatimuksia komission tekstin mukaan, tällainen on mahdollista, että riskitkin ovat suuremmat. Silloin kuitenkaan ei olla laskemassa riskipainotusta hyvin kehittyneiden ja pitkään olemassa olleiden kiinteistömarkkinoiden osalta. Mielestäni tällainen joustavuus, jota jäsenvaltioille halutaan luoda, on todella tarpeen. viimeisenä kohtana haluaisin puuttua vielä tuohon velkaantumisasteeseen. Sen vaikutukset ovat tällä hetkellä arvioitavissa. Näitähän tutkitaan vielä ennen kaikkea ajatellen keskisuurten kuntien toimintaa pienten ja keskisuurten pankkien kanssa. Sille tällä voisi olla kohtalokkaat seuraamukset. Siksi mielestäni pitäisi tutkia seuraavia kysymyksiä. Onko yhtenäinen osuus kaikille tahoille todella perusteltavissa vai eikö tässä pitäisi toimia liikelaitoksen suuruusluokan mukaan? Voidaanko lähteä tietystä velkaantumisasteesta kaikkien kohdalla yhtäläisesti sekä rahoitus- että uudelleenrahoitusrakenteissa ylipäätään? Minkälainen vaikutus tällä luvulla on liiketoimintamallille? ennen kaikkea kun ajatellaan vähäriskisiä toiminta-aloja, kuten esimerkiksi kuntarahoitusta ja muita matalariskisiä aloja, jotka on hoidettu yksittäisten jäsenvaltioiden lainsäädännöllä. Ja lopuksi vielä minusta pitäisi pohtia myös tämän luvun julkaisemista vasta sitten, kun se on saatu lopullisesti tasapainotettua, eikä kuten on esitetty jo tarkkailuvaiheessa, sillä vasta myöhemmässä vaiheessa näiden lukujen verrattavuus on mahdollista markkinaosallisten kohdalla. Ja esittelijä haluaisin kiittää todella hyvästä lähtökohdasta ja toivon hänelle näissä neuvotteluissa paljon voimia lähiviikkoina. Uh, thank you very much. Kiitos. Nyt sitten Alde. Silvio, ehkä sinä haluat ensin puhua, koska olet koordinaattori. No merci bien, merci. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Otmar. Täällä on paljon jo sanottu. Minä haluaisin korostaa muutamaa kohtaa. Ensinnäkin näissä valtavissa lainsäädäntöpaketeissa on sellainen ansa, että hukumme tänne teknisiin yhteis- yksityiskohtiin ja unohdamme poliittiset valinnat. Minä kyllä luotan Otmarin, kyllä hän löytää tasapainon, mutta todellakin hallitusten ja valtioiden päämiehen pienmiesten äh, tasolta Baseli on hyväksytty, mutta lainsäädäntö tehdään demokratiassa parlamentissa. Otmar Karas itsekin laati tämän mietinnön, jossa näin todettiin. Ja sitten on oikealla tavalla vahvistettava turvallisuutta ja toisaalta on pyrittävä siihen, ettei taloustilanne entisestään pahenisi. Tilanne on nyt kehittynyt ja se on otettava huomioon. Tästä syystä omalta osaltani minäkään en kannata sitä, että, että SIFIS ajaa alalla aikaistettaisiin aikataulua. Meillä on jo hyväksytty aikataulu. Nyt sekä hallitukset että tämä sektori sinänsä hoputtelee. Minusta tämä ei ole hyvä. Sitten toinen asia, joka on yksi näistä kaikkein tärkeimmistä asioista, Korinkin tästä muistutti. Olemme laatineet valvontapaketin, äh, jolla muodostettiin Euroopan valvontaviranomaiset äh, vuosien ajan. Olemme tämän puutteen kompensoineet ja se on tullut meille kalliiksi. Meiltä puuttui nämä äh, valvontaviranomaiset ja hyväksyimme tämän single rule book periaatteen val- valvojen, joista pikkuhiljaa on tulossa eurooppalainen mm, valvojen viranomainen niin, että jälleen kerran voisimme hyötyä siitä, että pääomat asetetaan talouden palveluun sisämarkkinoilla tällä tavalla. Tämä perusteltiin ja uskon, että kaikki kansalliset pyrkimykset säilyttää näitä pieniä valtuuksia valvo, kansallisilla val, valvojilla. Meidän olisi tällaiset torjuttava tiukasti. Minusta tämä on aivan keskeinen kysymys, jossa parlamentin uskottavuus on pelissä sen jälkeen, kun on hyväksytty tämä valvontaa koskeva lainsäädäntö. Tietenkin single rule kin sisällä kakkostasolla voidaan ajatella, että on jonkinlaisia järjestelyjä ajassa stressin takia tai tietyissä olosuhteissa, mutta ei voida antaa mitään tällaisia avoimia valtakirjoja ja poikkeuksia kansallisille valvojille. Tässä on sisämarkkinat pelissä. Minä olen aika yllätynyt, kun Viki, sinä, puh, sinä puhuit markkinoista monikossa. Herra Ubenin kanssa tästä juuri keskustelin. Meillä on nyt oikeus markkinoihin monikossa ja oikeuskäytäntöihin monikossa. Minä käsittääkseni meillä oli vain yksi markkina-alue yksikössä. Sitten viimeinen kohta, johon, johon olen itsekin esittänyt tarkistuksia. Katsotaan nyt, jos jonakin päivänä ranskalaiset parammensoivat näitä markkinoita kuin englantilaiset, niin tästä todellakin hauskaa. Oot tein tarkistuksen siitä, mitä teemme siinä tapauksessa, että täytäntöpano ei onnistu. Minä en halua epäillä amerikkalaisia tai kiinalaisia siitä, että he eivät tätä täytäntöpanoisia, mutta oli miten oli, me olimme juuri säilyviämässä kriisistä, jossa naivisti kymmenen vuoden ajan euroalueella uskomme siihen, että säännöt riittävät, ihmiset kyllä niitä noudattavat. Tämä oli kyllä aikamoinen vitsi ja uskon, että, niin en tiedä onko tämä ratkaisu, mutta meidän olisi nyt yhdessä pohdittava sitä, mitä me teemme, mikäli sääntöjä ei noudateta. Nyt olemme tässä valtioiden itsesääntelyssä. Voi, äh, uskomme naivista, että kaikki kyllä säännöt, noudattavat säännöntöjä, kun ne on kerran hyväksytty. Tämä on täysin lapsellista. En ollenkaan kannat, meillä on tällä, tällaisia turvamekanismeja, jotka jonakin päivänä tuovat ongelman esiin ja ongelma on rangaistettu ratkaistavaa kansalli- kansainvälisen oikeuden tasolla tai muualla, mutta ajatus siitä, että ei ole mitään pakkokeinoja, ei ole ma- mahdollista tarkistaa, että muut toteuttavat näitä sääntöjä. Me itse kin toimimme näin, jos muut epäilevät eurooppalaisia, jos täm, tällainen jää pois, että var, valtavan porsaan rajan, sitten teknisistä asioista voimme tietenkin te, kahden ja varjoesittelyjen kanssa puhua, mutta meidän on pyrittävä pitää mielessä tekstin strategiset tavoitteet, ettemme hukkuisi yksityiskohtiin. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, now... Suurkiitokset. Sitten EPP Astrid, sinä seuraavaksi, jos olet valmis. Astrid. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin pahoitella esittelijältä, kun joutuin lähtemään kesken pois. oli näistä asioiden valiokunnan äänestys. Tietenkin pitää pitää huoli siitä, että tuossakin valiokunnassa olisi vähän järkeä, siksi oli täällä vähän aikaa poissa. Nyt haluaisin vain muutamasta asiasta, kaikkien tärkeimmistä asioista tässä puhua. Ne koskevat omia tarkistuksienkin tästä lyhytaikaisesta maksuvalmiussuhteesta artikla 413.1. Siinä puhutaan näistä inflowsta, 75 prosenttiin rajoitettaisiin verrattuna outflows ulos meneviin maksuvalmiuksiin. Näin pankit voivat kaikissa olosuhteissa säilyttää likvidejä varoja 25 prosentin edestä. Tällainen järjestelmä on järjestelmä, jota voidaan samankaltaisesti soveltaa kaikkiin pankkeihin niiden maksuvalmiustilanteesta riippumatta. Tämä rajoitus 75 prosenttiin on Basel kolmosessa jota nyt olemme siirtymässä kansalliseen lainsäädäntöön. Tämän lainsäädäntöpaketin paketin eh, vakavaraisuusdirektiivin neljän kautta, mutta Basel kolmosessa tämä, tätä, tämä on rajoitettu ainoastaan eh, konsolidoidulle tasolle, kun kyseessä on rajat ylittävä pankkiryhmittymä. Euroopan puitteissa, kun sä sovit sovellamme vakavaraisuussäännöksiä sekä konsolidoidulla että yksittäisellä tasolla näitä rajoituksia toteutetaan sekä konsolidoidulla tasolla, konsernitasolla että myöskin tämän ryhmän tytäryhtiöissä, kun kyseessä on ryhmä, johon sovelletaan vakavaraisuusvalvontaa yksittäisellä tasolla. Näin ollen ryhmän tytäryhtiöillä on oltava likvidiä vara, varaumia, varauksia. Voitaisiin lukkiuttaa osa näistä varoista tytäryhtiöissä, vaikka niihin sovelletaan näitä, vaka- näitä maksuvalmiussuhteita. Minun mielestäni ei kannata perustaa tällaisia teennäisiä keinotekoisia maksuvalmiusvarastoja silloin, kun ryhmänä taloudellinen tilanne on terve ja siellä noudatetaan näitä vakavaraisuussääntöjä ja, ja maksuvalmiussääntöjä CRD4 mukaan. Tästä syystä ehdotan, että poistettaisiin tämä rajoitus 75 prosenttiin ainoastaan yksittäiseltä sanalta se säilytettäisiin vain konsolidoidulla tasolla. Tämä on kompromissi, toivon, että kaikki voivat sen hyväksyä. Koska näin noudattamisen Basel kolmosen sopimusta ottaen huomioon kuitenkin eurooppalainen ominaislaatu, jonka kautta me sovellamme kahdella tasolla näitä vakavaraisuussääntöjä sekä konsernitasolla että yksittäisellä tasolla. Pelkäänpä, että jotkut asiat menevät liian pitkälle valtuuksien delegoinnin osalta. Näin ollen en ole yhtä mieltä artiklan 483 sanamuodosta. Siinä pankkiveranomaisille annetaan mandaatiksi laatia vuoteen 2014 36. mennessä tekniset standardit, joissa vahvistetaan näiden outflown laskentamenettelyt. Olemme kyllä nähneet, kuinka tärkeitä nämä aiheet ovat ja kuinka merkittävistä summista puhutaan. Uskon, että yhteispäätösmenettely on tässä kaikkien asianmukaisin lainsäädäntömenettely. Samoilla linjoilla haluaisin jatkaa, kun Euroopan komissio on ehdottanut, että sille annettaisiin valtuu, valtuudeksi toimia eh, säännösten mukaan koskien eh, maksuvalmiussuhteiden eh, loppusäännöksiä lyhyellä aikavälillä, eli näiden outflow, outflowsien ja inflowsien määrät. Tästä, tätä koskee artikla 444. Ja tämä koskisi eri eri ö, omaisuuseriä. Ja varoja, jotka koskevat niitä vara, vara, varastoja, joita pankeilla on oltava niiden net, netti-outflowsien osalta. Ottaen huomioon tämä strateginen luonne, myös tässä minun mielestäni tarvitaan yhteispäätösmenettelyä ja on tarkistettava uudelleen nämä laajat riskit. Se edellyttää merkittävää työtä kaikkien osapuolten taholta. Komission, pankkiteollisuuden, valvontaviranomaisten, pankkiviranomaisen ja neuvoston ja Euroopan parlamentin taholta. Siinä tapauksessa, että komissio päättäisi ehdottaa lainsäädännöllistä tekstiä. Edelleen otan, olen sitä mieltä, että että tämä määräaika 39.2013 ei ole realistinen ottaen huomioon ähm, tämä lainsäädäntöohjelma, joka meillä on, joten ehdotan, että lykkäämme näiden suurten riskien äh, äh, äh, käsittelymääräaikaa 31.12. Silloin meillä on Basel 3, CRD 4 valmiina mukaan lukien nämä siirtymäsäännökset, jotka mekanismissa ovat tässä. Hyvä puheenjohtaja, niin koskien tarkistuksena. toivon, että esittelijä voi ottaa huomioon. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi sitten Gunnar. Thank you very much and... Kiitoksia ja kiitos Otmar erinomaisesta mietinnöstä ja kiitokset myös varjoesittelijöille yhteistyöhengestä ja valmiudesta vuoropuheluun. Mielestäni tätä mietintöä on helppo tarkastella vain teknisenä, koska siinä on äärimmäisen paljon teknisiä yksityiskohtia, mutta on tärkeää huomata, kuten esittelijä on huomannutkin, että tämä on äärimmäisen poliittinen, koska kyseessä on vakaus, mutta myös kyky rahoittaa investointeja Euroopan taloudessa ja meidän on saatava aikaan oikea tasapaino näin eri tekijöiden välillä. Minusta yksi tärkeimmistä seikoista on varmistaa se, että meillä on korkean tason vastuu pankkijärjestelmässämme. Ja korkea vastuun ohella meidän on varmistettava myös se, että vastuun voi kantaa. Siksi olen tehnyt joitakin tarkistuksia, jotka koskevat hallinnointi- ja ohjausperiaatteita ja korostan siinä osakkeenomistajien vastuuta. Jos me viemme siltä pohjan pois, emme voi myöskään pyytää heitä vastuuta kantamaan. Minusta tämä on äärimmäisen tärkeää. Me haluamme, tarvitsemme avoimia järjestelmiä, joissa osakkeenomistajien vastuu johtokunnan nimittämisessä ja niin edelleen korostuu. Toinen seikka, joka liittyy vastuuseen, on se, että on äärimmäisen tärkeää, että meillä on yhtenäismarkkinat, jotka ovat avoimet. Mutta se ei mitenkään sulje pois sitä, että jäsenvaltioissa, joissa pankkijärjestelmä on erilainen, jossa se on suurempi osuus niiden taloutta, kansantaloutta, voidaan ryhtyä eri toimiin ajatellen korkeampia pääomavaatimuksia, koska siellä otetaan myös korkeampia riskejä, koska ne ovat viime käden tahoja. Jos otetaan esimerkki etäalueelta, Islanti, hyvin suuri pankkisektori, Mielestäni olisi aika sopivaa, että Islannissa voisi olla korkeammat vaatimukset. He eivät nyt ehkä ole nyt esillä olevien aiheiden keskiössä, mutta joissakin maissa, kuten Ruotsissa, joissakin maissa, joissa pankkiala on suhteellisen suuri verrattuna keskiarvoon tarvitaan myös korkeammat vaatimukset. Se ei mitenkään häiritse kilpailua, se ei vie pohjaa pois kilpailulta millään tapaa, mutta se tuo vakautta ajatellen systeemisten riskien torjunta. Minusta olisi äärimmäisen viisasta, jos voisimme tässä direktiivissä avata näille maille, joissa on monenlaisia järjestelmiä, myös tuon mahdollisuuden ottaa pääomavaatimuksissa systeemiset riskit huomioon. Toinen seikka on se, että kun puhutaan pk-yrityksistä, ja pankkijärjestelmän mahdollisuudesta antaa pk-yrityksille pääoma. Meidän on oltava tietoisia siitä, että tämä tarkoittaa, että meidän pitää myös painottaa ja tasapainottaa riskit oikein, koska jos me tarkastelemme kaikkia riskejä samanarvoisina, ne, jotka viime kädessä kärsivät, ovat pk-yritykset jos me varmistamme sen, että pankit voivat tehdä kunnon riskianalyysin eri riskeistä, on enemmän sijaa saada samalla vakaudella varmistettua investoinnit, lainat ja rahoitus unionimme tärkeälle liiketoiminnalle. Rova puheenjohtaja, uskon, että voin päättää tähän minuutti 54 sekuntia, tämän päivän ennätys. Tämä korostaa, miten tärkeä minun viestini on. Clock on. No valitettavasti kello käynnistettiin vasta sitten, kun olitte jo puhunut aika pitkään. No joka tapauksessa kyllä tämä sopii. Minä puhuin kollegani nimissä, sen takia puhuin pidempään. I know exactly how... Tiedän kyllä, kuinka pitkään kaikki ovat puhuneet. Eli jos varjoesittelijät puhuvat 12 minuuttia, niin se on hyväksyttävää. Esittelijä 20 minuuttia ja jotkut, jotka eivät ole varjoesittelyt, ovat saaneet yli kuusi minuuttia. Eli kyllä tästä suhteellisuutta löytyy. Seuraavaksi alle 12 minuutin puheenvuoro Schwab. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, näin suuri määrä tarkistuksia johtaa tietysti käsittelemään myös yksityiskohtia. Haluan ensin tukea esittelijää siinä, kun hän sanoi, että ei pidä olla eri säännöt eri pankeille, vaan tarvitaan yhtenäinen lähestymistapa, joka koskee kaikkia luottolaitoksia. Tähän hän saa minun täyden tukeni. Kuitenkin, vaikka näitä tarkistuksia on paljon ja vaikka on vaikea saada aikaan kompromisseja, haluaisin lyhyesti ottaa esille yhteenvetona kaksi seikkaa, jotka minusta ovat tärkeitä kompromisseja etsittäessä. Ensinnäkin, minusta meillä on intressinämme, ja sanon tämä myös edustaen jäsenvaltiota Euroopan unionissa, jossa ollaan tätä mieltä, että eh, keskisuurten luottojen riskiarviointi pitäisi säilyttää nykyisellä tasolla. Tehdäänkö sitten niin, kuten kollega Simon ehdottaa, tai kuten kollegat vihreät? Voisin kuvitella, että kollega Karas saa tästä aikaiseksi paremmankin ehdotuksen. Se on vielä auki, mutta uskon, että PK-yritysten eh, luototus ei niinkään ollut tämän kriisin käynnistäjä, vaan enemmänkin vakauttava tekijä ja siksi meillä on kaikki etu säilyttää tilanne entisellään. toiseksi minun mielestäni ei pitäisi lähteä syrjimään eri osallisia. Minusta kyseessä on rakenteellisesti ymmärrettävä nähtökohta, mutta näin PK-yritysten toimintaa ollaan vain haittaamassa. Ja kolmantena seikkana, se tuli mieleeni siitä, mitä Astrid Lulling juuri totesi, on aivan oikein, että meillä ei ole mitään tarvetta saada omaa lainsäädäntöä oikeutta EBAn suhteen, vaan meillä on vain koordinointitehtävä, eikä EBA vielä ole riittävän kypsä toimijakseen aivan omaehtoisesti. Se, mitä me olemme nähneet kuluneina kuukausina, ei ole vielä kovin rohkaisevaa. Tietysti tilanne voi vielä parantua, mutta tähän on ajankohta vielä liian varhainen. Kiitoksia. Sí, gracias por la brevedad. Tiene la palabra Antolin Sánchez Presedo. Seuraavana Antolin Sánchez Presedo. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin no, tuoda oman panokseni tähän keskusteluun ja kertoa, mikä on omien tarkistuksieni suunta, niin että esittelijä voi niitä harkita samoin kuin pari esittelijät omissa neuvotteluissaan. Haluaisin ehdottaa, että vahvistetaan rahoituslaitoksiemme kestävyyttä. Tämä edellyttää niiden ohjaus- ja hallintojärjestelmän parantamista ja se, sitä, että vältetään suhteettomia rasituksia, jotka saattavat laitoksemme epäedulliseen asemaan epäoikeutetulla tavalla. Ohjaus- ja hallintojärjestelmistä minusta meidän ei pidä liikaa puuttua niihin näkökohtiin, jotka tässä pitäisi jäädä yritysten käsiin ja meidän sen sijaan pitäisi varmistaa se, että meillä on verrattavissa olevat standardit OECDn tason kanssa. Tämän Financial Stability Board on vahvistanut, jotka koskevat esimerkiksi hallinnoivan elimen vastuuta, luotettavuutta ja, ja viestinnän valvontaa ja koskien niitä kriteerejä, joita laitoksessa soveltaa. Minä en ole tässä mitään uusia ke- asioita keks- keksinyt, mutta tarkistukseni menevät edellä mainittuun suuntaan. Sitten ero valvontaviranomaisten välillä. Me olemme nyt sisämarkkinoilla, mutta onhan täällä markkinoitakin. Tämä on aivan selvää. Tästä on sanottu, tämä on sanottava selvää. Meillä on erilaisia markkinoita, kun ajatellaan vaikka kiinteistömarkkinoita, joten vakavaraisuussääntöjenkin on oltava erilaisia. Joissakin tapauksessa kuluttaja ja on sopeuduttava markkinaolosuhteisiin ja vakavaraisuussääntöihin silloin, kun meillä on eri e, eroavaisuuksia home- ja host-viranomaisten välillä, niin on tulkittava Euroopan lainsäädäntöä eri tavalla, koska tarkoituksena on säilyttää sisämarkkinat. Ja toisekseen näin ei voida tehdä sen kustannuksella, että home-viranomainen voi asettaa suojatason, joka on hostia alempana. Ja tätä, tässä kohdassa meidän pitäisi olla hyvin selviä, selväsanaisia. Sitten siitä, mitä täällä aikaisemmin sanottuun, sanottiin, että niin jos haluamme lisätä vakavaraisuusvaatimuksia, meidän olisi äh, kannustettava näitä äh, syklin vastaisia toimia, dynaamisia äh, toimia. Ei ole mitään syytä, ei kiiti tiedä ykkösten suhteen minun mielestäni meidän olisi loppuratkaisu löydettävä tältä suunnalta. Sitten nämä software-investoinnit ja tytäryhtiöiden käsittely, nämäkin ovat hyvin, hyvin tärkeitä. Ensinnäkin rahoituslaitoksen kohdalta eri tavalla kuin Yhdysvalloissa. Sitten softwareillakin on oma arvonsa tietoon perustuvassa yhteiskunnassa ja tämä on tunnustettava meidän on oltava tietoisia siitä, että jos emme oikein kohtele tytäryhtiöiden pääomaa, voi olla, että kannustamme infrakapitalisaatiota, eikä tämä ole hyvä tie, vaan hyvä tie olisi se, että kohtelisimme näitä asianmukaisesti. Sitten täällä on myös tärkeä näkökohta, joka koskee tappioita. Puhumme sisämarkkinoista ja keskeinen tekijä siinä on vertailumahdollisuus ja, hävi- ja tappioiden huomioiminen. Meidän on otettava käyttää selkeitä mekanismeja niin, että tappiot voivat olla vertailukelpoisia Euroopan tasolla, koska voihan käydä niin, että näissä markkinamalleissa joudutaan tilanteisiin, jossa on hyvin vaikea hahmottaa yhteisiä malleja. Olen tehnyt joitakin ehdotuksia äh, hypotekilainoista esittelijänä. Pyrin ottamaan mukaan suosituksia tuolta Stability Boardista – haluaisin vielä, että maksuvalmiuskysymyksissä ottaisimme huomioon arvopaperistarimisen ja coverage bondsit. Meidän on oltava selväsanaisia, Haluan jos haluamme välttää epäasianmukaisen arvopaperistamisen, niin tämä on selvää, mutta toisaalta se on hyvä tapa rahoituslaitoksille toimia myös nyt, kun pyrimme saamaan talouden, taloutemme jaloilleen. Meidän ei pitäisi liikaa sysätä taakkaa näille instituutioille, koska näin emme onnistu kasvu- ja työllisyystavoitteissamme. Thank you very much. Uh, now... Kiitos. Seuraavaksi Ann Thank you, Chairman and Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle hänen lähestymistavastaan ja myöskin varjoesittelijöille heidän vastaan, aivan erityisesti mitä tulee joustavuuteen, koska minulla on itse asiassa vain yksi asia, jonka haluan sanoa, ja kun tulen Tanskasta, niin herra Karas tietää, mitä se koskee. Olen jättänyt käsiteltäväksi koko joukon tarkistuksia muiden meppien kanssa. Nämä koskevat likviditeettisääntöjä ja nämä liittyvät tähän kiinteistö- luottolaitoksiin. Kaksi kolmasosaa kaikista lainoista, jotka kulkevat näiden laitosten kanssa, sinne ei oteta talletuksia. Se on hyvin vakaa järjestelmä, joka perustuu tasapainoiseen lähestymistapaan. Siellä otetaan riskit huomioon, se on lainaajille halpa järjestelmä. Ja syy siihen, miksi tätä ideaa ei ole viety muihin maihin, johtuu ehkä siitä, että se ei luo rikkaita pankkiireita. Se itse asiassa toimi sen jälkeen, kun Lehman Brothers romahti, eli se osoitti olemansa hyvin eh, vankka järjestelmä. Komission ehdotus ja Karasin mietintö ovat auttaneet siinä, että olemme onnistuneet poistamaan tiettyjä Baselin ongelmia, mutta sieltä löytyy edelleen pienempiä kysymyksiä, jotka liittyvät likviditeettiin. En nyt mene tässä yksityiskohtiin. Halusin vain tämän tässä tehdä tiettäväksi läsnä oleville jäsenille. Minun täytyy myöskin sanoa, että jotkut ehdotuksista joita muut jäsenet ovat tehneet, ne palauttaisivat entisen tilanteen ja loisivat uusia ongelmia. Eli meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen suhteen, miten me arvioimme näitä esitettyjä tarkistuksia. Sitten äh, pysyvän varainhankinnan äh, vaatimussuhde. suhde No sitä täytyy tarkastella hyvin tarkkaan ja mitä minun tulee, niin tässä ei ole kysymys yksinomaan teknisestä asiasta, vaan tämä on myöskin hyvin poliittinen asia. Ja lopuksi vielä Basel 1, jonka Vicky Ford mainitsi. Yhdessä muiden kanssa olen laatinut tarkistuksen, joka on tavallaan kompromissi, joka ei vie pois tätä Basel 1 alimaistasoa, joka on ongelma pankeille, vaan se antaa pankkiviranomaiselle tiettyä harkinnanvaraa, milloin se voitaisiin poistaa ja milloin ei, eli se on tavallaan kompromissi. Odotan innolla keskusteluja näistä aiheista ja sitä, että löydämme hyvän joustavan ratkaisun. No, uh... Kiitos. Sitten Pablo. You, Sharon, gracias presidenta. Lo primero... Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä, jota vielä on aika valtavasti jäljelläkin. Tästä valtionvelasta elämme poikkeuksellisia aikoja. Kaikki taistelemme sen puolesta, että näin ei enää uudestaan käy, kävisi. Näin olen hylkään kaikki ehdotukset, joilla lisättäisiin julkisen velan pääomavaatimuksia. Julkisen velan on oltava riskivapaata, riskivapaata varoja. Jos näin ei olisi, tekisimme selväksi, että emme luota Euroopan unioniin ja tekisimme selväksi sen, että puuttuu luottamusta meihin itseemme edelleen tekisimme selväksi sen, että emme aio tehdä sitä, mitä pitää tehdä, jotta voimme säilyttää taloutemme jaloillaan. Joten tämä on todella sellainen asia, jossa meidän on oltava varovaisia niin, että emme lähetä väärää viestiä tästä asiasta. Sitten näistä software-kysymyksistä olen yhtä mieltä Antolinin kanssa. Meidän on olta, otettava huomioon pankkien Äh, tekemät softwareit, ohjelmat, koska nämä ovat sellaisia aktiiveja, joilla voidaan maksaa velkojille niin tarvittaessa on otettava huomioon, että tietyissä oikeusjärjestelmissä, kuten Yhdysvalloissa, näitä pidetään käsin kosketeltavina varoina. Sitten vähimmäis intresseistä. Ne vähennevät, vähentävät subsidiaarista epäonnistumisriskejä ja ne edistävät koko ryhmän vahvistamista, joten pidämme tärkeänä, että ryhmään huomioidaan myös ryhmässä huomioidaan maksimivaatimukset, joita sovelletaan myös tytäryhtiöön. oikeusvarmuus on erittäin tärkeä. Keskuspankkien varat on huomioitava. Sitten PK-yrityksestä olen kollegan kanssa tehnyt tarkistuksen, jolla on kaksi tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on saada aikaan PK-yrityksille Euroopassa lisää rahoitusta ja välttää luoton rajo, rajoitukset ottamalla käyttöön järkevämpiä vakavaraisuussääntöjä niin, että laitokset voivat rahoittaa pk-yritysten toimintaa. Toisaalta olisi nostettava pk-yritysten luokittelurajaa ja lisättävä äh, riski äh, äh, raja yhdestä viiteen miljoonaa euroa. Kiitoksia esittelijät, kiitoksia Sharon. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Vielä kaksi puhujaa ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle Dorfman ja joku toinen. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä voin puhua hyvin lyhyesti. PK-yritysten kohteluun voin oikeastaan vain olla samaa mieltä siitä, mitä on sanottu. Minusta Tämä on äärimmäisen tärkeä seikka. Haluaisin viitata vielä erääseen seikkaan, josta emme ole tänään keskustelleet, eli pienten osuuspankkien erityistilanne. Monissa jäsenvaltioissa, myös omassani Italiassa, on kyse pienistä osuuspankeista, jotka osaltaan ovat liittyneet suuremmiksi ryhmittymiksi ja esimerkiksi Italiassa niiden osuus on kuitenkin 10 prosenttia koko pankkialasta. Minusta näiden yritysten erityistilanne pitäisi ottaa huomioon ja haluan ottaa esille kaksi seikkaa, joihin olen tehnyt tarkistuksia. Ensinnäkin 293. Siinä puhutaan osuuspankkijärjestelmän johtotehtävistä. Minusta tällaisen ryhmän kohtelu tasa-arvoisena normaalipankkien kanssa tarkoittaisi sitä, että tällaisissa ryhmittymissä pitäisi hyväksyä enemmän johtotehtäviä. Ja toinen, joka liittyy tähän, on tuo vakuutusjärjestelmä, eli näissä ryhmissä näiden pienten pankkien välillä ja solidaarisesti järjestäytyneiden pankkien välillä on solidaarinen yhteisvastuujärjestelmä, vakuutusjärjestelmä. Ja sitä yritän omassa tarkistuksessani 1059 hiukan kuvailla. Toivon, että se otetaan huomioon. Muilta osin voin tukea sitä, mitä täällä on jo sanottu. Kiitoksia. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałbym W pierwszych słowach e, bardzo serdecznie panu sprawozdawcy, panu posłowi Karasowi. Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijä Karasia hänen erinomaisesta työstään ja siitä, että hän kiinnittää huomiomme niihin ongelmiin, joista olen itsekin omista, omissa tarkistuksissani puhunut. Olen toimittanut ne teille Haluaisin vielä kiinnittää huomiota erääseen tärkeään asiaan. Minulla on sellainen vaikutelma, että kun me puhumme vakavaraisuusvaatimuksista, jotka ovat markkinoiden kannalta niin tärkeitä, jos otamme huomioon markkinoilla vaanivat vaarat, Minulla on sellainen olo, että me emme aina ole näistä puhuessamme tietoisia siitä, että meidän täytyisi suojella omia sisämarkkinoitamme, yhtenäismarkkinoitamme ja täyttää siis siltä, että ranskalaiset kollegat ainakin ovat äh, yhä enenevässä määrin innostuneita sisämarkkinoita ja meidän tulisi puhua rahoituspalveluiden sisämarkkinoista. Mutta jos me puhumme tästä tietyllä tavalla, niin me voimme järkyttää koko rahoitusjärjestelmää. Ja syy on se, että rahoitusjärjestelmä on jo olemassa. Ja kun me ryhdymme muuttamaan esimerkiksi likviditeettitasoja, otta, ottaaksemme huomeen, huomioon tietyt markkinat, No, on, jotkut puhuvat yhtenäismarkkinoista, näitä voidaan jakaa eri tavalla näitä markkinoita, mutta joka tapauksessa vaarana on se, että me saatamme järkyttää näitä markkinoita. Palaan tässä siihen, mistä aikaisemminkin puhuin, likviditeetti. Meidän täytyy ottaa huomioon paikalliset tekijät ja mitä harmonisointiin tulee, ja jos otamme huomioon paikalliset erityisluonteen piirteet, no monet ovat näistä jo puhuneet tässäkin kokouksessa, mutta haluaisin kiinnittää huomiota ne yhteen asiaan, josta ei ole puhuttu. Me hyvin usein puhumme Basel kolmosesta, mutta Basel kolmonen kannustaa harmonisoinnin suhteen varovaisuuteen. Basel kolmosessa paikalliset spesifisyydet täytyy ottaa huomioon, esimerkiksi mitä tulee pääomavaatimuksiin. Eli meidän täytyy suhtautua tähän asiaan hyvin vakavasti ja löytää ratkaisu, joka loisi yhtenäismarkkinat tälläkin alalla, mutta ei kuitenkaan vesittäisi niitä turvatoimia, joita tällä hetkellä on jo olemassa ja jotka suojaavat meitä jo kriisin aikoina moitteettomasti. Thank you very much. Kiitos. Koska meillä on aikaa, niin esittelijä on sanonut, että hän mielellään kuulisi myöskin komissiota. Eli annan puheenvuoron komissiolle, ettekä tietenkään voi puhua loputtomiin. Eli jos voisitte keskittyä muutamaan pääkohtaan, että kommentoisi joka ikistä tarkistusta. Well, thank you, Madam Chair. Yes, indeed, the debate has been... Kiitos. Tämä keskustelu on ollut äärimmäisen rikasta, eli emme aiokaan yrittää kattaa kaikkia kohtia. Haluaisimme kiittää esittelijää ja hänen tiimiään tästä vaikuttavasta työstä, jota hän on ehdotuksessaan tehnyt. Me olemme iloisia siitä, kuinka kiinnostunut parlamentti on näiden tarkistusten kautta ja olemme kiitollisia tästä hedelmällisestä keskustelusta. Meillä on paljon työtä edessämme. Mitä aikatauluun tulee, olen kuullut monen vahvistavan sen, että tämä täytyisi käsitellä nopeasti ja kuitenkin samaan aikaan tämä työ tulisi säilyttää laadukkaana. Tietenkin me olemme samaa mieltä näistä molemmista kunnianhimoista. Herra Lambert sanoi, että hän haluaisi ensin käsitellä asiaa neuvoston kanssa. No tässä toivotan teille onnea, koska neuvosto on myöskin kunnianhimoinen tämän suhteen. Ja neuvosto myöskin haluaa päästä tässä yhteisymmärrykseen tulevina viikkoina ja kuukausina, jotta ollaan ajoissa valmiina. Eli me olemme iloisia siitä, että molemmista toimielimistä löytyy toimi, to, kunnianhimoja. Sitten pk-yrityskysymys itse asiassa kaikki teistä painotitte sitä, kuinka pk-yritysten kohtelussa täytyy onnistua. Komissio on tästä tietenkin samaa mieltä. Me olemme identifioineet tämän painopistealueeksi jo heti alkuvaiheessa. Ja kuten tiedätte, me olemme ehdotuksessa otettu mukaan, siihen on liitetty tarkistuslausuke ja me olemme pyytäneet pankkiviranomaiselta ensimmäistä arviointia syyskuuhun mennessä. Eli todellakin olemme samaa mieltä niiden meppien kanssa, jotka haluavat onnistua pk-yritysten asianmukaisessa kohtelussa tässä asiassa, mutta samaan aikaan me kannustamme myöskin tarvittavaan varovaisuuteen. Me emme halua hoppuilla tässä etuisuuskohtelun suuntaan. Me haluamme riittävästi tietoa ja me emme tietenkään vastusta sitä, että tarkastuslausumaa sitä hieman ennakoitaisiin, mutta emme ole ihan varmoja, onko meillä tänä päivänä kaikkia tarvittavaa tietoa, että voisimme tehdä muutoksia tähän järjestelmään. Palkkiosta monet puhuivat myöskin, monet sanoivat, että että haluaisimme ehkä olla palkkioiden suhteen tiukempia ja ehkä haluaisimme ottaa käyttöön paremman suhteen tämän liikkuvan osuuden ja kiinteän osuuden välillä. Mutta tästä on keskustelut jo aikaisemmin ja jos nämä jaot tässä ensimmäisessä ehdotuksessa ja joita nyt siis sovelletaan, jos ne eivät ole riittävän hyvin täytäntöönpantuja todellisuudessa, niin komission jäsen on sitten valmis kyllä tarkastelemaan muutoksia järjestelmään. Eli voimme tätä teidän kanssanne tarkastella, jotta palkkiojärjestelmiin saadaan parannuksia aikaan. Sitten Yhdysvallat tai muut kumppanimme, tulevatko ne toteuttamaan Basel kolmosta? Avain huolenaihe monille teistä ja avain huolenaihe myöskin komissiolle. Herra Karas painotti myöskin sitä, kuinka tärkeää tilanteen hallinta on ja hän viittasi pyyntöönsä, jonka hän on esittänyt komissiolle, jotta saataisiin tietoja. Me olemme jo aikaisemmin sanoneet, että me tarkkailemme tätä tilannetta aina kun tilaisuus on sille sopiva. Aivan erityisesti me tarkkailemme tilannetta suhteessa Yhdysvaltoihin, mutta myöskin muiden maailmankolkkien suhteen. Meidän ymmärtämyksemme on se, että Yhdysvallat on nyt lähempänä sääntöluonnosten julkistamisen suhteen ja meillä on syytä epäillä, että nämä julkistettaisiin huhtikuussa. Ja jos he pitävät kiinni siitä, mitä, mistä he ovat hiljattain puhuneet, niin silloin me sekä parlamentissa että neuvostossa voimme arvioida paljon tiiviimmin sitä, mitä Yhdysvallat aikoo tehdä – ja siitä voimme sitten vetää oikeat johtopäätökset. Vielä yksi huomio, kuten te tiedätte, täytäntöönpanoa valvotaan Baselin tasolla. Tämä prosessi on nyt käynnistynyt, komissio on tässä tiiviisti mukana ja tietenkin muutkin osapuolet ovat sitten paineen alla, jotta riittävät tiedot toimitetaan Baselin komitealle ajoissa. Ja sitten viimeinen huomio nopeasti, mutta tämä on se tärkein, koska me kaikki tiedämme, että monet teistä ovat tästä kiinnostuneita. Tämä on neuvostossakin avainasia, eli yhtenäinen säännöstö, maksimiharmonisointi. Monet teistä painottivat sitä, kuinka tärkeää tässä on päätyä tasapainoiseen ratkaisuun. Me olemme ilmaisseet tukemme yhtenäiselle säännöstölle, mutta sitten on vaadittu myöskin saman aikaan joustavuutta. Komission ehdotuksesta löytyy joustovälineitä. Meidän mielestämme ne olivat oikeanlaisia ja meidän mielestämme tasapainokin oli kunnossa. Nyt parlamentin ja neuvostelu, neuvot, neuvoston keskustelun perusteella olemme ymmärtäneet, että ehkä parannuksia täytyy tehdä ja me olemme täysin avoimia tämän suhteen, mutta kuten monet teistäkin ovat täällä sanoneet, niin me myöskin komissiossa olemme sitä mieltä, että tämä täytyy tehdä hyvin tasapainoisella ja varovaisella tavalla, eli lisää joustavuutta tietyissä asioissa kyllä, mutta emme halua joustavuutta sisämarkkinoita vahingoittavalla tavalla. Ja tässä mielessä tietenkin olisi hyvä, jos eurooppalaiset toimielimet järjestelmäriskikomitea ja pankkiviranomainen olisivat tässä mukana, kuten olette ehdottaneet. Mutta me haluamme kuitenkin komissiollekin tässä huomattavan roolin. Jotkut teistä tästäkin puhuivat, koska komissio on avainasemassa tasapainon säilyttämisen suhteen. Ja tähän puheenvuoroni sitten päättyy. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten sitten esittelijän loppusanat. Otmar. Hyvät naiset ja herrat, sydämelliset kiitokset. Sydämelliset kiitokset tästä intensiivisestä ja syvällisestä keskustelusta. Uskon, että voin todeta, että joissakin puheenvuoroissa toistettiin tehtyjä tarkistuksia ja mistä jo viime kerrallakin puhuttiin. Ja minä pyydän yksinkertaisesti ymmärtämään, mitä on saatu kehitettyä jo pidemmälle. Moni tänään vaadittu asia on minusta oikeastaan uusittu painotus, sillä on ollut aika paljon kehitystä oma-aloitteisen mietinnön jälkeen ja tarkistusten jälkeen, ja niissä näkyy kaikki tämä kollega Schwab on nyt poistunut, mutta esimerkiksi riskipainotuksen keventäminen PK-yritysten kohdalla ehdotus 30 prosentista on minusta rohkea askel. Meidän ei pitäisi sanoa kaikesta, mitä meillä on, että se on liian vähän. Jos tuo 30 prosenttia saadaan läpi, ollaan otettu melkoinen askel pk-yritysten lainansaannin helpottamiseksi. Meidän ei tarvitse vaatia, että kolmannes rajaa nostettaisiin. Sitä tutkitaan tällä hetkellä. Se on ollut meidän ehdotuksemme. Mutta riskipainotusta vähentämällä me saavutamme enemmän kuin leikkaamalla muita painotuksia. Eli ensin riskipainotuksen lasku ja sen jälkeen tuon kolmannes rajan muutos. Haluaisin vielä todeta komissiolle, että me haluamme tämän lainsäädäntöprosessissa, sillä joulukuu 2012 on lainsäädäntöprosessin jälkeen. Tämä kysymys on selvitettävä nyt, eikä sen jälkeen. Jos ei tätä saada tuohon lainsäädäntöprosessiin mukaan, joudumme vain toteamaan jotakin, ja aikaahan on riittämiin tämän hoitamiseksi. Toisekseen haluaisin sanoa komissiolle jotakin. Pyydän, että tehdään selvemmäksi, että parlamentti työskentelee komission tavoitteiden toteuttamiseksi rohkeammin kuin neuvosto. En ymmärrä näiden neuvottelujen neutraaliutta. Tavoitteenahan pitää olla, että saadaan aikaan oikea ehdotus ja hyvä ehdotus, eikä vaaranneta sen täytäntöönpanoa. Sitten noista osuuspankeista ja vastuunkannon jakamisesta – niistähän kysyttiin. Meillä on se kaikki tässä mietinnössä. Meillä on siellä hajautettu ala, siellä on tuo keskinäinen vastuu, siellä on mainittu osuuspankit, siellä on mainittu säästöpankit. Ne ovat kaikki täysimääräisesti tunnustettuja. Ja tämä on juuri melkoinen askel Baselin papereista komission ehdotukseen, parlamentin aloitteeseen, että kaikkia ei kohdella samoin, vaan erot otetaan huomioon ja luodaan yhtenäiset säännöt kaikille, mutta otetaan huomioon pienten ja suurten omaleimaisuus, myös hajautettu sektori ja myös PK-yritysten tilanne ja myös vastuu liittoutumat. Ne on kaikki huomioitu ehdotuksissamme. Sitten hallinnointi- ja ohjausperiaatteet. Niissä edelleen erotamme omistajat ja operatiivisen yritysjohdon. Se on oikeastaan avoimuuteen ja vallanjakoon liittyvä kysymys. Tätä me olemme sanoneet jo moneen kertaan Ferreira mietinnössä ja muissa. Meidän on rakennettava ehdotuksissamme sen pohjalle, mitä muilla aloilla on jo päätetty. Siinä mielessä kiitän sydämellisesti Uskon, että me olemme nyt paljon pidemmällä kuin miltä tänään ehkä välillä kuulosti, ja siksi voimme nyt käydä yksityiskohtaisia keskusteluja tarkistusten pohjalta ja konkreettisten kompromissitarkistusten pohjalta. Pyydän, että jatkamme tätä hyvää yhteistyötä, emmekä haaskaa aikaa, jotta pääsemme hyvään, nopeaan tulokseen me emme millään tapaa aseta näitä kahta ominaisuutta vastakkain niin, että toinen estäisi toisen. Sydämelliset kiitokset. Thank you very much. Paljon kiitoksia. No, tuskinpa neuvosto enää tätä valiokuntaa tulee yrittämään, syrjäyttämään, eikä sellaista aikaisemminkaan ole tapahtunut. Me tulemme keskustelemaan tästä uudelleen 12. huhtikuuta ja todennäköisesti silloin meillä on kompromissitarkistuksia, joita voimme työstää. Ja edelleen tarkoituksena on äänestää tästä 25.-26. huhtikuuta, jotta tämä menisi kesäkuun ensimmäiseen täysistuntoon. Nyt me saimme aamupäivän työt päätökseen ajoissa, eli voitte lähteä kahville iltapäivällä, kun meillä on kokous Troikan kanssa. Tänne tulee läsnä myöskin työllisyysvaliokunta, eli lounaan aikana teidän nimilappujanne siirrellään, eli ehdotan, että otatte omat paperinne ja tavaranne mukaanne sen sijaan, että jättäisitte ne paikoillenne, koska muutoin ne saattavat siirtyä ja sitten saattaa syntyä hämmennystä. Suurkiitokset Tänä iltapäivänä meillä on koordinaattorien kokous kello 15 ja valiokunnan kokous alkaa kello 16. Kiitos.